Jest? We are ready? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne, wyjątkowe spotkanie poświęcone... Nyt on aika käynnistää ylimääräinen kokouksemme. Kyseessä on kuuleminen kansalaisaloitteesta otsakkeella Stop Vivisection, lopetetaan eläinkokeet. Tämän kokouksen järjestävät yhdessä vetomusvaliokunta, ympäristövaliokunta ja teollisuusvaliokunta. Hyvät naiset ja herrat, sallin, että muistuttaa, että kansalaisaloite perustettiin vuonna 2011 asetuksella ja tarkoituksena oli luoda Euroopan unionin kansalaisille foorumi, jonka kautta voisi esittää ajatuksia ja pyyntöjä Euroopan komissiolle ehdottaa lainsäädäntöä sellaisista aiheista, jotka kuuluvat EUn toimivaltuuksien piirin. Tämä kuitenkin on helpommin sanottu kuin tehty. Tehtävämme ei nimittäin tällä alalla ole helppo. Jos muistamme aivan erityisesti, että kansalaisaloitteessa on tarpeen kerätä ainakin miljoona allekirjoitusta seitsemästä eri jäsenvaltiosta, jotta komissio sitten perehtyisi tähän vetomuksen. Kun muistamme kaiken tämän, niin haluaisinkin onnitella järjestäjiä, Andre Menas, Gianni Tomino ja Claude Rice edustavat täällä nimenomaan kansalaisaloitteen järjestäjiä. Ja tämän aloitteen tukijoita. Kuten kenties muistatte, tämä on jo kolmas kuuleminen aiheesta. Oikeastaan olemme käsitelleet useampaakin aiheita tässä yhteydessä. Meillä on ollut kansalaisaloitteita oikeudesta veteen ja tänään käsittelemme Äh, eläinkokeista luopumista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämänpäiväiset asiantuntijamme. Herra Greek, Americans for Medical Advancement, järjestön puheenjohtaja. Rouva Françoise Barret Sinussi. Hän on Nobelin palkinnon saaja lääketieteen alalta vuodelta 2008. On hienoa, että olette tänään tällä paikalla, rouva professori. Tämän lisäksi rouva Emily McIver, Humane Society Internationalin edustajana. Tämänpäiväinen kuuleminen, niin kuin jo mainitsin, järjestetään yhdessä PETI, ENVI ja ITRE-valiokuntien kesken komission edustaja niin nekään on tänään paikalla ja edustettuna. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös edustaja Metsolan. Hän on vetomusvaliokunnan edustajana paikalla. Herra Katainen, komission varapuheenjohtaja, on kutsuvieraamme. Karl Falkenberg on ympäristöpääosaston pääjohtaja. Niin ikään hän on paikalla. Ennen kuin annan puheenvuoron aloitteen tukijoille, järjestäjille, haluaisin omalta osaltani e- esittää lyhyen alustuspuheenvuoron. Kaksi kysymystä liittyy eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Syy sille, miksi eläimiä käytetään äh, tieteellisessä tutkimuksessa. Ja vielä kysymys siitä, täyttääkö direktiivi roolinsa, kun ajattelemme sitä, miten tieteellistä tutkimusta, äh, tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä eläinkokeita hallinnoidaan ja hoidetaan. On järkevää pohtia sitä kysymystä, estääkö olemassa oleva direktiivi uusien tieteellisten metodien käyttöönoton, jotka huomioisivat eläinten käyttötavat tieteellisiin tarkoituksiin. Samanaikaisesti minimoitaisiin eläinten käyttö näissä tieteellisissä kokeissa. Toisena ajatuksena on varmistaa se, että huomioimme myös eläinten hyvinvoinnin näkökulman. Esittäisin nörnä pyttönä puhujille sen, että kunnioittaisitte puheaikoja. Todellakin on tärkeää pitää kiinni puheajoista. Meillähän on aikaa vain kello 18.30. Haluaisin pyytää vetomusvaliokunnan varapuheenjohtajaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän puhua nyt lyhyesti, mutta vetomusvaliokunnan varapuheenjohtajana olin iloinen ja on todella kunnia olla täällä puhumassa tästä asiasta. Kokemukseni mukaan monet ihmiset sekoittavat kansalaisaloitteen ja sitten vetoomukset Euroopan parlamentissa. Kumpikin on tärkeä väline, mutta ne ovat kuitenkin erilaisia. Ja on tärkeää korostaa tätä eroa. Vetomusvaliokunta on sellainen, jolla on suora rooli, kun annetaan ääntä Euroopan kansalaisille. Yksikin henkilö voi toimittaa vetoomuksen parlamentin käsiteltäväksi. Ja nyt kun eurooppalaiset tuntevat olemansa hiukan etäällä menettelystä EUn tasolla, niin vetoomus oikeuden on pysyttävä avoimena ja helposti saatavilla. Monet kansalaisten aloitteista, jotka komissio hylkää, siltä pohjalta, että ne eivät ole pohja uudelle laille tai muuttaisi olemassa olevaa lakia, niin se kuitenkin kelpaa sitten vetoomukseksi parlamenttiin. Euroopan kansalaisaloite asetus on hyödyllinen, mutta siinä on kuitenkin heikkouksia. Tällä hetkellä olemme tarkastelemassa asetusta ja toivottavasti voimme nyt tässä yhteydessä tarttua ongelmiin, jotka liittyvät oikeudellisiin puitteisiin. Muutaman vuoden kokemuksen jälkeen kansalaisaloitteesta byrokraattinen taakka on nyt tullut selväksi. Vetomusvaliokunta on aktiivisessa roolissa, kun käsitellään näitä asioita, ja toivottavasti tästä välineestä tulee kansalaisystävällinen ja tehokas. No tämä aihe, joka meillä on nyt tänään käsiteltävänä, meillä on kaksi vetoomusta valiokunnassamme, jotka liittyvät siihen, että luovuttaisiin eläinkokeista ja korjattaisiin EU-lainsäädäntöä juuri tässä asiassa eläinkokeet ovat aiheuttaneet paljon keskustelua kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin Euroopan toimielimissä. Tämän tunnepitoinen asia ja monet ihmiset itsekin olemme, meillä on hyvin vahvat näkemykset tästä asiasta. Ja tämä kansalaisaloite on herättänyt keskustelua ja ottanut esiin huolenaiheita liittyen tähän menettelyyn sinänsä ja siihen, kuinka luotettavaa tutkimus tämän taustalla on. Kaikissa jäsenvaltioissa tämä asia on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tarkoituksena oli päivittää edellistä direktiiviä, joka on ollut vuodessa, vuodesta 1986 voimassa, mutta ymmärrän kyllä, että on huolenaiheita liittyen eläinkokeisiin, tieteellisiin tarkoituksiin ylipäänsä. Näitä on otettu esiin tämän kansalaisaloitteen aloitteen kohdalla. Ja vetomusvaliokunta ilmoittaa sitten kuulemisen tuloksesta vetomuksen esittäjille ja erityisesti siitä, mikä on komission kanssa ja varapuheenjohtaja Katainen tekee sen sitten kohta selväksi. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Metsola. Nyt e, Jyrki Katainen, olkaa hyvä, komission varapuheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tämän tärkeän kuulemisen järjestämisestä aiheena Euroopan kansalaisaloite Stop Vivisection. Tässä kerättiin miljoona kannanottoa, tuen ilmaisua. Tämä osoittaa jälleen kerran, että kansalaisaloite Euroopassa, se, sillä on oma paikkansa EU-rakenteessa. Tämä on kolmas hanke, Oikeus veteen ja One of Us-hankkeiden jälkeen viime vuonna, jotka saivat tämän huomattavan tuloksen sen jälkeen, kun uusi demokraattinen osallistava väline otettiin käyttöön 2012. Alussa muutama sana Euroopan kansalaisaloitteesta ja sitten tämän iltapäivän aiheeseen. Komissio hyväksyi maaliskuun 31. päivä kertomuksen, jossa arvioidaan kolmea ensimmäistä vuotta uuden välineen käyttöön, käyt- käyttämisessä. Tullaan kuitenkin siihen tulokseen, että menettely on otettu huomioon asetuksessa, joka koskee kansalaisuutta se toimii. Me uskomme kuitenkin, että vieläkin sitä voidaan parantaa. Esimerkiksi mitä tulee tietoihin, joita kansalaiset tarvitsevat, heidän pitää osoittaa, kun allekirjoittavat tällaisen hankkeen eri jäsenvaltioissa menettelyn aika tai ö, nimien keräys verkossa. Me olemme täysin sitoutuneita tähän hankkeeseen, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on tärkeä väline, että saadaan kansalaiset toimielinten yhteyteen. Tällä tavalla haluamme keskustella tulevina kuukausina eh, varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa asiasta ja tämän kertomuksen pohjalta, johon sidosryhmät ja muut toimijat voivat tutustua, miten voidaan parantaa tämän tärkeän välineen käyttämistä. Tässä mielessä olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti laatii oman mietinnön aiheesta ja näin vastaa komission kertomukseen ja neuvosto on myös alkanut keskustella tästä aiheesta. Yksi kysymyksistä, jotka tulee esille kertomuksessamme, on varmistaa, että erilaiset äänet kuuluvat julkisessa kuulemisessa. Kolmen kuukauden ajanjakso komissiolle päättää aloitteesta on varsin lyhyt aika ja julkinen kuuleminen on vain ainoa tilaisuus kerätä näkemyksiä ehdotuksen tekijöiltä eh, hankkeesta. Tällä hetkellä sen lisäksi, että eh, päätoimet ovat mukana tässä menettelyssä, meillä on myös tilaisuus kuulla eh, kolmea asiantuntijaa aiheesta. Heidät on kutsuttu Euroopan parlamenttiin puhumaan. Tämä on uutuus ja komissio on tähän erittäin tyytyväinen. Me toivomme, että tästä tulee käytäntö myös tulevissa kansalaisaloitekuulemisissa. Haluan vielä kiittää järjestäjiä Stop Section komission nimissä. Me arvostamme kansallisen aloitetta tässä erittäin arkaluontoisessa tärkeässä kysymyksessä. Se antaa komissiolle tilaisuuden kriittisesti arvioida, onko kaikkiin toimiin ryhdytty unionin tasolla, jotta voidaan vähän edistää tavoitteet, jotka löytyvät perussopimuksesta. Me olemme tavanneet järjestäjiä erissä kokouksessa. Tämä auttoi meitä paremmin ymmärtämään heidän tuntemansa huolen ja erityiset vaatimuksensa. He haluavat, että peruutetaan direktiivi 2010 ja perustana on eläinten suojelu. Me odotamme tätä keskustelua, jonka pitäisi ohjata enemmän tätä prosessia Kuten aikaisemmissakin ECI-kuulemisissa komissio kuuntelee tänään valppaasti tätä keskustelua meppien järjestäjien ja asiantuntijoiden kesken. Pääjohtaja Karl Falkenberg pääosasto ympäristöstä tulee esittämään lyhyesti tilan, tilannekatsauksen direktiivistä 2063 sen juuri sen taustan, tavoitteet, täytäntöönpanon vaiheen, mutta muun osalta lähinnä Panemme merkille erilaiset kannanotot, joita tämän ilmoittavan keskustelussa ilmaistaan. Kuuntelemme huolellamme, huolella kaikkia perusteluita ja puutumme puheeseen vain, jos voimme selventää jotakin kysymyksiä. Tämän kuulemisen jälkeen, ja kun otetaan huomenna eri vaihtoehtoja ja argumentit, komissio laatii virallisen vastineensa Stop Visection kansalaisaloitteille ja tarkoitus on hyväksyä se kolmas kesäkuuta juuri ajoissa, että täyttyy tämä kolmen kuukauden aikaraja jonka asetus säätää. Kiitoksia. Dziękuję panie przewodniczący. Myślę, że przyszedł czas, żebyśmy posłuchali. Kiitoksia oikein kovasti, varapuheenjohtaja. Nyt on aika antaa puheenvuoro järjestäjille. He esittelevät meille tämän aloitteen. Herra Tamino ja Rais yhdessä esittelevät aloitteen. Okay. Thank you. Eh, parlerò in italiano per... Puhun nyt italiaan, jotta pysyn käyttämään tarkemmin näitä termejä. Ja aluksi yksi huomio. Usein kuulee sanottavan, että eläinkokeet ovat pelkästään eettisiä ongelmia, jotka liittyvät eläinten suojeluun. Meidän tavoitteemme tämän kansalaisaloitteen järjestäjinä on se, että yritämme nyt katsoa, onko eläinten käyttö tieteellisissä kokeissa hyödyllistä, kun ajatellaan kansanterveyttä. Eli päätavoite tavoitteemme on miettiä, onko tällä hetkellä perusteltua käyttää eläimiä tieteellisessä tutkimuksessa ja voidaanko tällä tavalla parantaa kansanterveyttä. Ja vastauksemme on ei. No ei tämä ole meidän vastauksemme, vaan monet tutkijat ovat tulleet tähän tulokseen. On tehty paljon analyysejä, jotka ovat tuoneet esille sen, millä tavalla eri tutkimuksissa, joita on tehty eläinten kanssa, on tullut esiin, että on hyvin paljon tapauksissa, joissa ei ole yhteyttä sillä, mitä tapahtuu eläimen kehossa tai mitä tapahtuu ihmisen kehossa. Ei ole mahdollista käyttää yhtä eläintä toisen sijasta. Jos katsotaan vaikka jyrsijöitä ja mietimme hiirtä ja rottaa, niin silloin näiden eläinten väliset tiedot vastaavat tosiaan vain noin 50 prosenttisesti. Eli noin puolessa tapauksista ei ole yhteen vastaavuutta. Ja miten voidaan kuvitella, että sitten rotta- tai hiirikokeista saatuja tuloksia voitaisiin sitten soveltaa ihmiseen? Tämä on ongelma, eikä pelkästään tämä. Mutta myöskin hiireen liittyvät tiedot voivat olla lähellä ihmisen tietoja, mutta eivät rottaa. Eli kumpi sitten, kummat tiedot sitten ovat mahdollisia soveltaa käytännössä. Eli toisin sanoen, eläinkokeet eivät anna mitään takeita siitä, millä tavalla voitaisiin hyödyntää näitä tietoja esimerkiksi lääketeollisuudessa, eikä myöskään, kun ajatellaan toksikologiaa, esimerkiksi REACH-asetus, siinähän on puhuttu juuri siitä, että eläinkokeet eivät takaa sitä, että tiettyjä aineita voitaisiin käyttää myöskin ihmiskehon osalta. Me halusimme nyt tietoja, jotka liittyvät esimerkiksi klassisiin syöpätauteihin jyrsijöissä. Ja me katsoimme, kuinka paljon tutkimuksia on tehty monissa laboratorioissa, ja siellä on tutkittu näitä eri 20 000 eri ainetta, joita käytetään niitähän nykyisin vielä paljon enemmän. Emmekä pysty tällä tavalla takaamaan kansalaisten terveyttä. Meillä täytyy olla tieteellisiä, ter, ter, tieteellisiä toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää niin, että varmistetaan kansalaisten ja kuluttajien kansanterveys ja että voidaan myöskin suojella ympäristöä ja tietysti meidän täytyy suojella myöskin eläimiä. Mutta kun katsotaan kaikkia näitä asioita yhdessä, niin silloin tämä kansalaisaloite on puuttunut useisiin kansalaisten yhteydenottoihin. Ja meillä on paljon yli miljoona allekirjoitusta, noin 1,3 miljoonaa, no osa allekirjoituksista on hylätty eri syistä. Mutta tämä liittyy juuri siihen, että nyt ymmärretään, että tällä hetkellä, jos katsotaan mikä on kansalaisten terveydentila, niin ei ole mitään vastaavuutta, jos ajatellaan tutkimusta, jota on tehty, ja sitten tämän suojelun tasoa. Meillähän on rappeuttavia tautoja yhä enemmän Euroopassa. Miksi lapsissa on yhä enemmän kasvaimia? Ja meidän on pakko kuitenkin taata kansalaisten terveys. Meidän on pakko toimia. Ja jos käytetään eläinkokeiden tietoja, niin se ei millään tavalla vastaa tyydyttävästi näihin tarpeisiin. Eli me pyydämme, että nyt vihdoinkin tehtäisiin selväksi, millä tavalla näitä eläinkokeiden voidaan käyttää, ja mielestämme niistä ei ole hyötyä, kun ajatellaan ihmisen terveyttä. Meidän täytyy miettiä parempia tieteellisiä toimintamenetelmiä, eli meidän täytyy pyrkiä siihen, että me teemme yhä enemmän tämän tyyppisiä tutkimuksia kuin aikaisemmin, ja tällä tavalla voidaan taata sen, että meillä on riittävän suuri mahdollisuus sille, että laboratoriot voivat käyttää hyväksi todettuja turvallisia tutkimusmenetelmiä, jotta voidaan vastata tarpeisiin, jotka on kirjattu perussopimukseen. Perussopimuksessa sanotaan, että kansalaiset, kansalaiset kansalaisten terveys ei tule taatuksi eläinkokeilla, ja meidän täytyy siis muuttaa tätä toimintatapaa. Kuitenkin laboratorioissa on erilaisia menettelyitä, tässä on paljon kirjallisuutta, ja niitä täytyy arvioida, jotta niitä voidaan nopeasti hyödyntää. Meillä on asiakirja valmisteltuna, joka on toimitettu jo komissioon ja joka on kaikkien parlamentin jäsenten nähtävillä. Ja siellä on satoja ja satoja tietoja ja viittauksia tieteelliseen tutkimukseen, jotka tukevat näitä näkemyksiä. Sekä sitä, että eläinkokeista ei ole hyötyä ihmisten terveyden osalta ja että meidän pitäisi käyttää enemmän korvaavia menetelmiä. Ja kun puhutaan korvaavista, niin ei tarkoiteta sitä, että käytettäisiin jokin vähemmän eläimiä, vaan haluamme, että luovutaan kokonaan eläinkokeista. No, tämän tyyppisessä kuulemisessa ei nyt ole aikaa käydä läpi näitä kaikkia tieteellisiä tietoja kuudessa seitsemässä minuutissa, mutta se, mihin tähtäämme, on se, että keräämme kaikki nämä tiedot, toimitamme ne parlamentin ja komission käyttöön, koska meidän täytyy huolellisesti arvioida, onko olemassa parempia toimintamenetelmiä kuin mitä on noudatettu tähän mennessä, jotta voidaan taata kansalaisten terveys ja käytetään todella tieteellisiä metodeita, mitä tulee toksikologiaan, tai mitä tulee farmakologiaan. Ja yleisesti meillä on hyvin paljon tapauksia, joissa yhteisön säännöt määräävät, että voidaan käyttää eläimiä kokeissa. Esimerkiksi on tuholaismyrkkyjä, kasvimyrkkyjä, elintarvikkeiden lisäaineita. Ja me pyydämme, että kaikki nämä asiat nyt tarkastellaan uudelleen ja muutetaan, jotta voimme tarjota enemmän turvallisuutta Euroopan kansalaisille. Panie Lajs, czas dla Pana. Siedem minut. Edustaja Rais, olkaa hyvä. Oui, euh, bonjour. Bonjour tout le monde. Niin, hyvää päivää kaikille. Kiitos siitä, että saimme kutsun osallistua tähän keskusteluun, jossa esiin nousevat eri näkökulmat. Nyt kyse on kansalaisaloitteesta. Tähän mennessä asetus, joka sääteli kansalaisaloitteen käyttöä Lissabonin sopimuksen pohjalta, valitettavasti menetin tavarani junamatkalla, joten minulla ei ole nyt muistinpanoja edessäni. Muistelen oman puheenvuoroni ulkoa. Kiitos kutsusta tulla käsittelemään kansalaisaloitetta. Nimeni on Claude Hess. Olen CNRSn jäsenä toiminut vuosikymmeniä, yli 60 vuotta olen työstänyt näitä aihealueita jo. Kansalaisjärjestö, joka allekirjoitti tämän kansalaisaloitteen ja nämä kansalaisjärjestöt edustavat noin miljoonaa allekirjoittanutta, mutta sitten meillä on myös paljon muita kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tukeneet ja auttaneet meitä toteuttamaan tämän kansalaisaloitteen. Totta kai tavoitteenamme on kyseenalaista direktiivi 2010-63-EU, e joka väittää, että eläinkokeet ovat käytettävissä ihmisen terveyden parantamiseksi eläin mallit olisivat näin ollen täysin hyväksyttävissä. Me emme tietenkään ole samaa mieltä tästä katsomustavasta, katsontatavasta. Eläin ei koskaan voi olla biologinen malli toiselle lajille. Mikä laji ei ole toisen kopio tai malli? Osoitan tämän toteamuksen matemaattisella äh, logiikalla. Kun ajatellaan lajeja, niin niillähän on lajien väliset rajat – jotka näkyvät esimerkiksi lisääntymiskäyttäytymisestä. Eh, kissa ei risteydy koiran kanssa ja niin poispäin. Lajilla on geneettinen perimä, joka on ainutlaatuinen. Silloin kun on kyse tietystä lajista ja se altistetaan vaikkapa stressille, mm, tietynlaisille olosuhteille, vaikkapa kemiallisille eh, aineille. En lähde listaamaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita jotka voivat olla ongelmallisia eläinten terveyden kannalta. Mutta tietty laji reagoi siis näihin äh, ärsykkeisiin ja toinen laji taas jolla on toisenlainen geneettinen perimä, reagoi aivan toisella tavalla. Ei ole mitään syytä, että tässä olisi jonkinlaista vastaavuutta kahden eri lajin välillä. Äh, tulokset voivat olla jopa täysin päinvastaiset. Eli tässä mielessä ei voida todeta, että laji olisi jonkinlainen vertailukohta toiselle lajille ja sen reaktioille. Kun ajattelemme eläinkokeiden käyttöä, niin sitä ei voida suoraan hyödyntää ihmisten terveyden eh, tieteellisen tutkimuksen hyväksi. teollisuudessa, ja kemian teollisuudessa, tätä kuitenkin käytetään varsin helposti. Jos vaikkapa on tuote X, joka halutaan markkinoida, tuoda markkinoille. Se on jossain määrin syöpää aiheuttava tuote. Taikka sitten osoitetaan, että se on vain vähän syöpää aiheuttava tai ei lainkaan syöpää aiheuttava. Sitten voidaan valikoida tietty hiirilajike kokeisiin, joka on resistentti näille kemiallisille aineille. Jos sitten valitaankin toinen hiirilajike, joka käyttäytyy toisella tavalla suhteessa näihin syöpää aiheuttaviin aineihin, niin tulos on aivan toisenlainen. Sama pätee estrogeeneihin, jos todetaan, että halutaan testata tiettyjä aineita, niin valitaan sitten tietty laji koeeläimistä. Ja tulokset ovat sitten aivan täysin päinvastaiset. Tällainen valinnan mahdollisuus on hyvin laaja silloin, kun ajatellaan kemiallisten tuotteiden markkinoille tuontia. Tulokset luonnollisesti ovat katastrofaalisia, kun ajatellaan ihmisten terveyttä ja kansanterveyttä. Kun ajatellaan vallitsevuutta, esimerkiksi diabeteksen, Alzheimerin taudin, syöpätautien suhteen, esimerkiksi rintasyövän tai eturauhasyövän osalta. Alzheimerin tauti täytyy tässä mainita ja myös autismi. Halusin näyttää teille taulukoita ja äh, tilastotietoja, jotka on kerätty Ranskan tilanteesta. Valitettavasti en voi nyt näyttää näitä tietoja, äh, koska emme pääse täältä internetin tietoihin käsiksi, koska nämä tiedot ovat talon ulkopuolella. 2000-2009 Ranskan julkisesti toimivien laitosten toiminnan pohjalta. Olemme todenneet, että diabetes ja sen yleisyys on kaksinkertaistunut yhdeksän vuoden aikana. Alzheimerin taudin yleisyys on kaksinkertaistunut lähestulkoon. Ja sitten syöpätaudit yli kaksinkertaistuneet autismi osaltaan äh, on kehittynyt sillä tavalla, että puhutaan aivan mahdottomista luvuista 253 sadasta. Siis niin moni moninkertaiseksi on tämän taudin yleisyys kehittynyt. Jos katsotaan, että täytyy jatkaa eläinkokeiden käyttöä myös ihmisen terveyden parantamiseksi, niin sitten kun ajatellaan pieniä lapsia, jotka ovat syntyneet noin vuonna 2010, sitten kun he ovat aikuisia, puhutaan 50-luvusta, joka toinen on diabeetikko, yksi viidestä kärsii Alzheimerista, kolme, yksi kolmesta naisesta kärsii rintasyövästä, kaikilla miehillä on taas eturauhassyövän diagnoosi prosenttia autismia on sitten niin, että yksi kolmesta on autistinen. Pohtikaapas näitä lukuja, koska 50-luku, 2050-luku ei ole niinkään kaukana. Miten sitten voidaan toimia tässä tilanteessa? Meillä on tieteellistä edistystä, jota on saatu aikaiseksi viimeisen 20-30 vuoden aikana, ja nämä metodit ovat antaneet meille välineitä käyttöömme, jotta voimme esimerkiksi arvioida kemiallisten aineiden toksisuutta. Meillä on pluripotentteja soluja, jotka voivat erikoistua mihinkä tahansa tehtävään, ja nämä solut ovat sellaisia, että ilman minkäänlaista haittaa, ilman eettisiä pohdintoja voidaan tutkia Onpa sitten kyse vauvasta, aikuisesta, nuoresta tai eri etnisistä ryhmistä, valkoihoisista, tummaihoisista. Voidaan arvioida näiden henkilöiden altistusta. Ja kun käytetään näitä soluja ja tutkitaan tietyn keston ajan niiden käyttäytymistä tietyillä vahvuuksilla kemiallisen aineen osalta, niin voidaan tutkia, minkälainen vaikutus niillä on soluihimme. Tietenkään solu ei ole koko yksilö, tämä täytyy muistaa. Samoja tutkimuksia voidaan tehdä myös kudoksilla. Ei viljelyssä kuitenkaan. Kun ajattelemme kliinisiä kokeita, niin Täytyy arvioida, mitä nämä tuotteet, miten nämä vai, tuotteet vaikuttavat ihmiseen, ei suinkaan eläimeen. Ihminen ei ole sama asia kuin eläin. rich tutkimusta tehtiin hyvin pitkälti hiirillä, mutta me emme ole hiiriä, me olemme ihmisiä. Mahdollisesti voimme saada aikaiseksi tätä kautta myös ennaltaehkäiseviä hoitoja. Sitten biolääketieteelliset testit. Sitten Brenner sai Nobelin palkinnon, täytyy tehdä tutkimusta niin, että vielä yksi lause, puheenjohtaja, jos sallin, että ei tämä ole mikään klassinen kuuleminen, koska on tällainen aikaraja. Halusin lopettaa puheenvuoroni sanomalla, että ei ole mahdollista jatkaa tällä tiellä. Nyt on jo aika muuttaa rytmiä. Biologinen tutkimus yleisesti on saanut aikaa valtavia edistysaskeleita. Olemme päässeet eteenpäin. Meillä on tiettyjä tekniikoita, en tässä mene yksityiskohtiin, jotka mahdollistavat sen, että voimme tarjota vastauksia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, eikä suinkaan eläinten terveykseen. Näitä tulisi nyt toteuttaa. Kiitos. Kiitoksia ja pahoittelen siitä, että minun tehtäväni, minun roolini puheenjohtajana tässä kokouksessa. Totta kai olen kiitollinen tästä tehtävästä, mutta äh, joudun olemaan tiukkana. Totta kai valokunnan sivulta löytyvät myös kaikki esitykset kokonaisuudessaan. Nyt voimme mennä eteenpäin kuulemaan seuraavan esityksen komission edustajan osalta. Herra Falkenberg on pääjohtaja ympäristöpääosastossa. Täällä on teillekin paikka tällä korokkeella. Olkaa hyvä. Kiitos varapuheenjohtaja siitä, että olitte paikalla. Eurooppa, Euroopan unionissa on äh, laboratorio koeeläinten suojelulle kaikista korkein suojan taso kompromissi, jonka olemme saaneet aikaiseksi direktiivissä, joka äh, säätelee tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua, on vaatinut meiltä seitsemän vuoden työn. Kompromissi ei välttämättä ole täysin tyydyttävää minkään osapuolen kannalta, sehän on kompromissin luonne. Mutta jos me emme ole täysin tyytyväisiä, niin kompromissihan on sitten nimensä mukainen, se on kompromissi. Kansalaisten esille tuomat huolet ovat sellaisia, että niihin täytyy perehtyä. Juuri näin me tänään toimimme. Meillä on paikalla herra Falkenberg ja hän saa seuraavaksi puheenvuoron. Jos voisitte esitellä meille taustaa nykyisen säätelypuitteen osalta, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tämän kuulemisen järjestämisestä. Täytyy sanoa, että tunnen itseni äh, tai tunnen mm, on suuri kunnia. Täällä on näin monia tiedemiehiä ja minä myös saan puhua. Minun oma taustani on taloustieteilijän tausta, mutta te kutsuitte kuitenkin minut tänne kertomaan sääntely kysymyksistä EU:ssa ja se on nyt tässä tehtäväni. Joten tulen keskittymään Ehkä selvennän tässä joitakin kysymyksiä, joita tähän mennessä olemme kuulleet. Perusehdotus joka liittyy tähän aloitteeseen. En usko, että tässä on mitään erilaisia näkökantoja. Kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että on paljon parempia, turvallisempia testausmenetelmiä, joita pitää ja voidaan kehittää. Jotkut niistä ovat jo markkinoille päässeet. Ne ovat parempia kuin perinteiset eläinkokeet. Tämän takia, kun Euroopan unioni tarkisti lainsäädäntöä vuodelta 1986. Laadimme tämän pohjalta 2010-63 EU-direktiivin ja periaatteessa se säätää kaikista muista testausmetodeista kuin eläinkokeista. Haluaisin vain korostaa, että alussa lukisin neljä artiklan direktiivistä. Siinä todetaan, että jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että aina kuin mahdollista tiete- ja on tieteellinen testausmenetelmä käytössä, joka ei tarkoita sitä, että joudutaan käyttämään eläviä eläimiä, niin silloin sitä tullaan, englanniksi shall be used, sitä tullaan käyttämään menettelyssä. Sääntelykiellämme tässä on kyseessä testausmenetelmä, jossa eläimiä on mukana. Kaikki muut tunnustetut testausmenetelmät täytyy ottaa käyttöön Euroopan unionissa ja jäsenvaltioilla on velvollisuutena varmistaa, että näin on. Lainsäädäntö ja tämä sanottiin täällä edessä jo, että lainsäädäntö on siirretty kaikkiin kansallisiin lainsäädäntöihin jäsenvaltioissa, mutta tämä on aika uutta lainsäädäntöä. Siitä, sitä sovelletaan vuoden 13 lopulta lähtien kaikissa jäsenvaltioissa. Kokemukset, tulokset tästä lainsäädännöstä ovat vielä aika tuoreita kohta tulemme tarkastelemaan asiaa kertomuksessa, kun viisi vuotta on umpeutunut. Tarkastelemme silloin tilannetta 2018 tulemme esittelemään parlamentille ministerineuvostolle täyden katsauksen direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädäntö ylittää tämän artikan, jonka tässä mainitsin, jossa vaaditaan, että käytetään vaihtoehtoisia toimenpiteitä silloin, kun ne on testattu ja validoitu. Ja näin varmistetaan, että eläinten käyttö perinteisissä menettelyissä vähentyy, että tarkastellaan olosuhteita, joissa testausta tehdään ja me yritämme varmistaa sen, että jäsenvaltiot myös varmistuvat siitä, että laboratorioissa ne elämät, joita testataan tällä hetkellä, niitä kohdellaan kaikkein kunnioittavimmilla tavalla vähentäen tuskaa, stressiä ja niin edelleen. Sen takia olemmekin sitä mieltä, että todellinen haaste, joka tähän liittyy, on, että nopeasti validoidaan vaihtoehtoisia testausmenetelmiä niin, että direktiivin 2010 pohjalta näitä voidaan velvoittavalla tavalla ottaa käyttöön laboratorioissa kautta Euroopan unionin. Tässä mielessä väittäisin, että Euroopan unioni on hyvinkin edellä mitä tahansa muuta valtiota tässä maailmassa, ainakin minun tietääkseni. En, minulla ei ole tiedossa mitään muuta lainsäädäntöä missään kumppanimaassa, kilpailemaissa, jossa näin selkeällä tavalla puolustetaan eläinten hyvinvointia ja missä näin selvästi vaadittaisiin vaihtoehtoisten metodien käyttöä aina kun se vain on mahdollista todellisessa elämässä. Ja niin täh- tähän liittyy tämä mun ja- kritiikki, jota täällä kuulimme, niin todellisessa elämässä tiedemaailma vieläkin keskustelee asiasta. Minä kuuntelin näitä puheenvuoroja ja olen vakuuttunut, että ne tehtiin täysin vilpittömästi objektiivisesti, kun näemme erilaisia tieteellisiä komiteoita, kun ne keskustelevat näistä kysymyksistä, niin ikävä kyllä vieläkin kuulemme paljon kysymyksiä äh, vah- testausten vahvuudesta. Ja kun ajatellaan vielä sitä, että EU-ssa eläinten hyvinvointi on mukana jopa perussopimuksissa yhtenä EUn tavoitteina, niin Meillä on myös tämä varovaisuusperiaate käytössä ja siitä löytyy myös maininta perussopimuksista. Mielestäni meidän kollektiivisesti täytyy työstää ja toivottavasti tämä aloite voi antaa tässä hyvän panoksen. Meidän pitää nopeammin, päättäväisemmin saada aikaan tieteellinen päätös siitä, mitkä menetelmät ovat tarpeeksi testattuja, vahvoja, että niihin voidaan myös luottaa. Täälläkin kuulin sanottavan, että REACH vaatii eläintestausta, eläinkokeita. Kyllä, se on totta. Viimeisenä keinona REACH asetus myös, kuten mikä tahansa muukin testausmetodi vaatii, että käytetään vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Olemassa olevaa tietoa pitää käyttää ja vain viimeisenä keinona, kun puuttuu muita vaihtoehtoja. Silloin vasta hyväksytään eläinkokeet. Tämä löytyy asetuksesta. Ja näin me, tämä meidän pitää kollektiivisesti varmistaa, että näin myös tapahtuu käytännössä tutkimuslaboratorioissa ja tieteellisissä komiteissa, jotka on perustettu, jota varmistetaan se, että ne aineet, jotka joiden kanssa ihmiset ovat tekemisen arkipäivässä, että ne on kunnolla hyödyllisellä tavalla testattu ja on mahdollisimman vähän turvauduttu eläinkokeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti, pääjohtaja. Jos osallistutte jatkossakin kuulemisemme, niin olemme tyytyväisiä siitä. Ensimmäinen asiantuntijamme, herra Greek, ennen kuin käytätte puheenvuoron, haluaisin todeta, että asiantuntijan jälkeen käymme kysymys- ja vastauskierroksen. Jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Kysymyksiä saamme siis yksittäistä valiokunnista. Jos aikaa on, niin myös muut jäsenet voivat menettelyssä ilman puhujalistaa esittää kysymyksiään. Sitten herra Minash käyttää puheenvuoron tämän kierroksen lopuksi. Ja jos vieraamme herra Greek on nyt valmiina, niin mielelläni annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Is the uh, microphone functional? Good. No niin, mikrofoni toimii. Haluaisin ensin kiittää komissiota ja maatalousvaliokuntaa siitä, että sain tulla puhumaan tänään. Haluaisin kiittää kaikkia yksilöitä ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat vastuussa siitä, että olen nyt täällä. Niitä on liian paljon, jota voisi kaikkea olvetella. Ja kiitos teille kaikille siitä, että olette tänään paikalla. Suurkiitokset. On todellakin kunnia olla täällä puhumassa teille. Minut kutsuttiin tänne, koska minulla on kokemusta eläinmalleista ja haluaisin lyhyesti kertoa vähän taustastani. Olen julkistanut yli 20 julkistua, joissa kritisoin eläinmalleja. Näissä ei puhuta mistään eläinkokeiden tuloksista, vaan pikemminkin niissä tarkastellaan tieteen filosofiaa, joka liittyy eläinten käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Itse olen asiantuntija eläinmallien osalta, enkä siinä, miten jotain eläintä käytetään yhden taudin tutkimuksessa tai kahta eläintä. Olen laatinut moneja kirjoja ja artikkeleita, joita on julkistettu mediassa ja tieteellisissä julkaisuissa, ja olen luennoinut ympäri maailmaa siitä, mitä hyötyä tai haittaa on eläinkokeista. Ja on siinä jotain hyviäkin puolia. Olen ollut Yhdysvalloissa lääketieteen professori enkä ole saanut mitään korvauksia tästä keskustelusta. Ja puhun nyt siitä, että tämä ei ole minulle rahallisesti mitenkään tärkeää. Se johtuu siitä, että monet viittaavat tutkimuksiin, joissa raportoidaan siitä, että lähes kaikki tutkijat tukevat eläinkokeita, mutta ne ovat harhanjohtavia tutkimuksia, koska ensinnäkin lähes kaikilla kyselyillä ihmisillä on henkilökohtaisia talousintressejä eläinmallien käytössä, eikä niissä ole puututtu kysymykseen, jonka osalta minä olen asiantuntija, eli eläinmallien ennalta arvioiva arvo. Lääketieteessä ja lääketeollisuudessa on todettu, että eläinmalleilla ei ole mitään merkitystä, kun ajatellaan sitä, miten ihmisen keho reagoi tauteihin tai lääkkeisiin. Olen puhunut tästä monissa artikkeleissa ja kirjoissa. Noin 100 HIV-rokotetta ovat antaneet hyviä tuloksia eläimissä, mutta ikävä kyllä yksikään niistä ei ole tepsinyt ihmiseen. Eli nolla sadasta. Ei tarvita mitään tilastoja, jotta voidaan sanoa, että eläinmallit eivät mitenkään pysty ennakoimaan ihmisen kehon reaktiota. Ja meillä on myöskin yli tuhat lääkettä halvauksen uhreille ja niistäkään yksikään ei ole tehonnut ihmisiin. Vaikka lääketeollisuudessa ja biolääketieteessä ollaan samaa mieltä siitä, että eläinten avulla ei voida ennalta arvioida sitä, miten ihmiset reagoivat, niin usein eläinmalleja kuitenkin käytetään ikään kuin niillä oli tällaista arvoa. Ja minä olen tämän alan asiantuntija. Tämä ennakoiva arvo on peruste sille, miksi eläimiä voidaan käyttää tautien ja lääkkeiden kokeiluissa. Ja tämä on täysin väärä tapa toimia. Ihmis, näitä eläimiä voidaan käyttää tieteessä noin yhdeksällä eri tavalla, ja kaksi niistä, nämä yksi ja kaksi, liittyvät siihen, miten eläimiä käytetään ennakoivina malleina tautien ja lääkkeiden osalta. Eikä ole mikään yllätys, kolmesta yhdeksään ovat sitten ihan hyviä eläinkokeiden käyttöjä. Esimerkiksi sydämen läppä voidaan korvata, tai niillä voidaan korvata insuliinia, tai voidaan oppia uusia asioita universumista eläinten kautta. Mutta näille, näilläkin eläinkokeille on nykyisin paljon vaihtoehtoja. Näin ei aina ole ollut, mutta näin on tällä hetkellä. Suuri ongelma liittyy näihin numeroihin 1 ja 2. Eli miten eläinkokeet myydään yhteiskunnalle. On kaksi periaatetta tieteessä, jotka tukevat sitä, että eläimiä voidaan käyttää ennakoivina malleina ihmisille. Ensinnäkin evoluutio. Tässä on kuva, joka osoittaa, miten esi-isämme, eli ihmisten ja muiden kädellisten esi-isät, johtivat gorilloihin, simpansseihin, orankeihin ja ihmisiin. Meillä kaikilla oli sama geneettinen pohja, mutta ajan mittaan olemme eriytyneet ja nyt meillä on sitten erilainen geenipohja. Eivät ne ole suuria eroja, ne ovat itse asiassa hyvin pieniä eroja. Ja sitten toinen tieteen ala, joka tukee eläinmallien ennakoivaa arvoa. Siitä puhutaan monimutkaisuustieteenä. Olen pahoillani, tämä kuva on hyvin sekava, ettekä varmaan ymmärrä sitä kaikkea, mutta siinä on kolme ympyrää kuitenkin, ja haluaisin nyt hiukan selittää niitä. Monimutkaisessa järjestelmässä on yksinkertaisia järjestelmiä alemmilla organismin tasolla. Eli me kaikki olemme koostuneita tähtipölystä, hiilestä, typestä, hapesta. Ja ne, nämä toimivat samalla tavalla ihmisissä, simpanssissa ja kanassa. Nämä monimutkaiset järjestelmät myöskin sisältävät hierarkiaa. Eli kun kaikki nämä asiat muodostavat geenejä ja nämä geenit sitten muodostavat verkostoja, niin silloin katsotaan ihan eri tilannetta. Korkeammilla organismin tasoilla monimutkaiset järjestelmät eivät toimi samalla tavalla. Ja koska ne reagoivat niin eri tavalla, niin tämä saattaa johtaa sitten tilanteisiin, jotka liittyvät kaosteoriaan. Ja tässä on nyt kaosteoria tässä kuvassa. Tässä on matemaattinen malli. Eli tässä on yksi monimutkainen järjestelmä, joka erilainen kuin toinen monimutkainen järjestelmä. Ainoastaan neljässä, neljännessä kohdassa. Eli siellä on hyvin pieni ero kahden matemaattisen järjestelmän välillä. Mutta kuten näette, kun tätä kiitokoneohjelmaa käytettiin, niin erot tämän vaalean linjan ja tummemman linjan välillä tulivat yhä selvemmiksi. Tämä tarkoittaa, että jos ihmiselle annetaan lääkettä ja se olisi tämä tumma viiva, niin sitten se tappaisi ihmisen. Mutta jos sama lääke annetaan sitten toiselle ihmiselle, joka on tämä vaaleampi linja, niin silloin lääke parantaa ihmisen. Eli tämä liittyy nyt ihmislääketieteeseen. Kaikki ihmiset eivät reagoi samalla tavalla tauteihin tai lääkkeisiin. Ja sitten tämän teorian tueksi, kun ajatellaan evoluutiobiologiaa ja monimutkaisuustiedettä, niin meillä on hyvin paljon empiiristä näyttöä, jonka mukaan eläinkokeilla ei ole mitään ennakoivaa arvoa ihmisten osalta. Tässä kuvassa näkyy, meillä on paljon tällaisia kuvia tieteellisessä kirjallisuudessa monista aiheista. Mutta tässä kaaviossa, tässä katsotaan ihmisten reaktiota lääkkeisiin ja siinä on ihmisiä, kädellisiä ja koiria testattu. Ja tämä nyt näyttää aika sekavalta ja se johtuu siitä, että se myös on sekava ja se on pointti. Eli ei ole mitään vastaavuutta näiden eri pisteiden välillä. Eli tämä on ikään kuin haulikkomalli tieteessä. Eli se tarkoittaa, jos ihmiselle annetaan lääke ja halutaan tietää, kuinka paljon lääkettä on sitten kudoksissa, johon sen pitää vaikuttaa, niin silloin kun tehdään testejä eläimillä, niin se antaa aivan harhaanjohtavia vastauksia. Jos eläimiä voitaisiin käyttää malleina, niin silloin nämä kaikki pisteet olisivat yhdessä ja se olisi 45 asteen viiva alhaalta ylös, mutta kuten näette, näin ei ole. Eli vaikka joskus eläimet reagoivat lääkkeisiin samalla tavalla kuin ihmiset, niin se tapahtuu kuitenkin niin harvoin, että vaikka tiedetään, että tällaisia tietoja on olemassa, niin meillä ei kuitenkaan ole mitään tietoa siitä, mikä on ihmisen reaktio. Tämä liittyy toksisuuteen, karsinogeneihin, syökään, syöpään lääkkeisiin niin edelleen. Ja tästä syystä eläimiä käytetään. Eli tutkimuksia tehdään eläimillä, jotta tiedetään, mitä ihmisessä tapahtuu. Mutta eläimet epäonnistuvat tässä mielessä joka kerta. Ja mutta näin on perusteltu kuitenkin eläinten käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa. Ja nyt voi sanoa, että eikö ihmisillä eläimillä olisi mitään yhteistä. Totta kai meillä on. meillä on keuhkot ja sydämet, ja ne toimivat suurin piirtein samalla tavalla kaikissa nisäkkäissä. Mutta taudit ja lääkkeet liittyvät korkeampiin tasoihin organismissa, ja pienet geneettiset erot ovat sitten sitten sellaisia, jotka johtavat suuriin eroihin eri lajien välillä. No, geneettiset erot johtavat näihin suuriin eroihin, mutta myöskin pienet geneettiset erot ovat tärkeämpiä kuin ihmisten väliset yhtäläisyydet. Tällä hetkellä puhutaan räätälöidystä lääketieteestä, eli voidaan luoda lääke, jonkun ihmisen genetiikkaan, ei äidin tai siskon tai minun genetiikkani pohjalta, ei ole enää mitään yhtä mallia, jota käytettäisiin kaikille lääketieteessä. Vuosikausia on tiedetty, että miehet ja naiset reagoivat eri tavalla lääkkeisiin ja tauteihin. On tiedetty, että eri etniset ryhmät ovat erilaisia reaktioissaan tauteihin ja lääkkeisiin. Mutta on myöskin huomattu, että identtiset kaksosetkin joskus reagoivat eri tavalla lääkkeisiin ja tauteihin. Jos joku sanoo, että eläinmallia on muutettu geneettisesti, jotta se muistuttaisi ihmisiä, ihmistä, niin kysykää, miten paljon sitä pitää muuttaa, jotta se olisi identtinen ihmisen kanssa enemmän kuin kaksi identtistä sisarusta. Jos identtiset kaksoset eivät reagoi samalla tavalla lääkkeisiin ja tauteihin, niin on täysin mahdotonta, että geneettisesti muunnellut eläinmallit mitenkään voisivat ennakoida sitä, miten ihmiset reagoivat. Ja vuosikausia on tiedetty, että valtaosa lääkkeistä ovat tehottomia tai ihmiset eivät niitä siedä. Meillä on varmaan kuusi, ai kymmenen minuuttia. Kun... Ai, minä luin, että meillä on 16 minuuttia. Ai, pyydän anteeksi. Tämä kestää 16 minuuttia tämä esitys, mutta No, koitan nyt sitä vähän vauhdittaa. Hypätään tuo yli. Mm, joo, ja tuo samaten. Eli tämä aloite, josta nyt puhutaan, tämä liittyy tieteeseen ja etiikkaan. Mutta jos eläimiä ei voida käyttää ennakoivana mallina ihmisten reaktioihin, lääkkeisiin ja tauteihin, niin silloin eläinkokeet eivät mitenkään voi olla välttämätön paha. Tässä nyt oli jotain kommunikaatio-ongelmaa, mutta kiitoksia kuitenkin. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani panów posłów. Kiitoksia oikein kovasti nyt. Voimme käynnistää kysymys- ja vastausosuuden tässä keskustelussa. Jäsenet valiokunnista voivat osallistua nyt keskusteluun ja meillä on myös aikaa varattuna yksittäisille jäsenille tämän jälkeen. Edustaja Aguilera, kaksi minuuttia. Tämä todella on enimmäisaika. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella nopeasti allekirjoittajia tässä kansalaisaloitteessa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tietenkin kunnioitan tätä aloitetta ja seuraan näitä puheenvuoroja suurella mielenkiinnolla. Haluaisin myös tu- tässä yhteydessä todeta, kaikille tiedemiehille ja naisille, että uskon, että te vaikutte siihen, että meidän terveytemme voi parantua ja samoin elämän eh, elintasomme elämäntapamme. Kiitän ihan kaikkia. Näin pysty parantamaan elämänlaatua. En ole itse mikään asiantuntija tutkimuksen alalta tai eläinkokeistakaan olen pyrkinyt keräämään kaiken mahdollisen tiedon Tietoisen tutkimuksen. On ollut tilaisuus vierailla tutkimus, äh, tutkimuslaitoksessa Granadassa biomedisiin äh, lääketieteeseen kehittyvässä keskuksessa tehdään e, e, tutkimusta eläinkokeista ja olen pyrkinyt keräämään todellakin kaiken saatavan tiedon asiasta, mutta minulla on huomattavia epäilyä direktiivissä kuusi väitän, että tämä poistettaisiin. Haluaisin sanoa, että direktiivin tarkoitus, että korvattaisiin eläinkokeet, Mielestäni tämä on hyvin suunnattu direktiivi. Tämä on minun vaatimaton mielipiteeni. Te sanoitte, että kuka tähän viittasi, mutta biologisesti ajatellen eläin ei voi korvata toista lajia. Kuulin myös vastakkaisen kannan kuuntelin teidän argumenttejanne, ja vastakkaisia argumentteja on tieteellistä epäilyä, joka on todella huomattava ja relevanttia. Minun mielestäni tällä hetkellä on varsin vaikea korvata eläinkokeita, siis tällä hetkellä. Toi, toisella maalilla uskon, että direktiivin on hyvin kohdennettu ja se pyrkii, että vuosien kuluessa voidaan korvata tällaiset kokeet. Kertokaa minulle, jos kuten vielä on vuoro vastata, voidaanko korvata kaikki eläinkokeet? Minun mielestäni tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista. Kiitoksia. Dziękuję. Pan poseł Janusz Wojciechowski. Kiitos. Nyt edustaja Wojciechowski. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Była grupa, grupa zgłosiła, w takim razie dziękujemy. Pan poseł Hausling näyttää siltä, että hän on poissa. Herra Hoisling, olkaa hyvä. Ja gut, Herr Vorsitzender, habe ich ja jetzt drei Minuten. Kiitoksia, saanko nyt kolme minuuttia? Ensinnäkin kiittäisin kansalaisaloitteen tekijöitä. Ja jos meillä Euroopassa tilanne on parempi kuin monissa muissa alueissa, niin meidän täytyy kuitenkin parantaa vielä tilannetta, koska nämä luvut puhuvat jo puolestaan – Eli 11,5 miljoonaa eläintä on käytössä eläinkokeissa. Ja sitten tämä on vain puoli miljoonaa eläintä vähemmän kuin 2008. Nämä ovat siis puolelta 2011. Ja meillä on 7000 kädellistä käytössä. Eli nämä ovat lukemia, joita täytyy nopeasti saada alemmas. Ja sitten viittaisin vielä tähän eläinmalliin. Olen samaa mieltä siitä, että eläinmalli ei ole mikään lopullinen ratkaisu. Jos katsotaan 92 prosenttia lääkealasta epäonnistuu ensimmäisissä kliinisissä testeissä ja 50 prosenttia vedetään sitten pois, koska niillä on sivuvaikutuksia, eli nämä eläinkokeet eivät ole riittävän tehokkaita. Mutta sitten täytyy miettiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi jos meillä on tietokonemalleja, voidaanko niillä korvata muita asioita, koska meillähän on hyvin paljon tietoja jo pohjalla, eli voidaanko tällä tavalla korvata näitä kokeita, voidaanko käyttää näitä lukuja, voidaanko käyttää inhimillistä materiaalia. Siis eli kysyisin yksinkertaisesti, ollaanko jo tilanteessa, jossa epäilyksettä voidaan sanoa, että meillä on vaihtoehtoja ja voimme käyttää niitä, ja jos vastaus on kyllä, niin onko sitten tehty tästä asiasta riittävästi tutkimusta, jotta tätä mallia voidaan todella hyödyntää? Mutta sitten vielä toinen kysymys. Direktiivi, josta tässä on kyseessä. Mielestäni tämä direktiivi ei täysin ole korvattavissa, koska meidän täytyy muistaa, että nämä, se, miten eläimiä nyt kohdellaan, niin meidän täytyy sitten käyttää erilaisia välineitä. Ja meillä pitää olla muitakin lainsäädäntöä välineitä kuin tämä direktiivi. Ja sitten lopuksi vielä, onko maailmassa jossain todellakin vaihtoehtoja, joita nyt jo voitaisiin hyödyntää, ja voimmeko todellakin jossain vaiheessa sitten kokonaan luopua eläinkokeista? Silloinhan oltaisiin vaiheessa, jossa kaikki voisimme olla todella iloisia. Kiitos. Suhasakampa. Kiitoksia edustaja Hasekamp. Kiitos. En tanko ja puheenjohtaja kiittäisin myös kansalaisaloitteen tekijöitä. Tämä on todella hieno kansalaisaloite. Suurta, ihmiset ovat suuttuneita, kun kuullaan tietoa eläinkokeista. Usein on kyse koirista, kissoista, kädellisistä, mutta tämä ovat vain muutamia esimerkkejä eläinkokeista, joita tehdään suurin osa kokeista vielä tehdään kaukana julkisesta, äh, julkiselta silmältä mediasta, ja näitä tulee tekemään enemmän ja enemmän. Joka vuosi 12 miljoonaa eläintä joutuu eläinkokeisiin Euroopassa, ja tämä on vain 10 prosenttia kokonaismäärästä eläimiä, jotka menettävät elämänsä laboratoriossa, kun ajatellaan siitoseläimiä ja muita Ja sitten viime vuosina olemme nähneet tämän vain lisääntyvän. Eläintokoiden määrä on lisääntynyt ja puheenjohtaja, että tämä on myös todella sääli. Nämä ovat, eläimet ovat tuntevia olentoja, ja tämä meidän pitää ottaa täysin huomioon ja meidän pitää, ne ansaitsevat meidän suojeluaan varsinkin kun ymmärrämme, että suuri osa näistä kokeista ovat turhia tai merkityksettömiä usein yhä enemmän kysymysmerkkejä tulee, mitä, mikä arvo näihin eläinkokeisiin liittyy tästä, ja vähän kuulimmekin. Ja ennako, ennustava arvo farmaukoissa on varsin rajoittunutta, ja se voi johtaa varsin vaarallisinkin tilanteisiin, koska voi näyttää aseiltakin, mutta ei olekaan, niin olen täysin samaa mieltä tästä kansalaisaloitteesta. Olisi hyvä, jos niin nopeasti, kun tulisi uusia sääntöjä, uutta tietoa, tiedemaailmalle ja että kaikki pitää toteuttaa nopeammin. Ja lopuksi vetoisin sen puolesta, että kolmen äärän periaatteen korvaamisen, vähentämisen, parantamisen lisäksi lisättäisiin neljäskin R, rehoming. Olisi mukava, jos kaikki elämät, joita käytetään laboratoriokokeissa, sen jälkeen kun ne ovat olleet koekkaneet, ne voisivat sitten viettää hyvää elämää kaunissa luonnonvaraisessa paikassa. Kiitos. Dziękuję. Pan poseł Marko Zulo. Kiitoksia. Edustaja Zullo, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edellisille puhujille ja kiitoksia erityisesti järjestäjille näistä hyvistä tuloksista. Eli on saatu yli miljoonalle kirjoitusta, jotta nyt voimme keskustella direktiivistä, joka liittyy eläinkokeisiin. Tämä on hieno tulos, koska tämä on väline, jonka avulla kansalais saadaan mukaan poliittiseen elämään ja toivottavasti tätä välinettä käytetään yhä enemmän. No sitten jos palataan nyt tähän aiheeseen, haluaisin kiinnittää huomioon tähän tukeen uusille metodeille ja näille malleille, joita käytetään ilman eläimiä. Nämä ovat menetelmiä, ja nyt kun on tiede kehittynyt, niin tällä hetkellähän meidän täytyisi käynnistää tämä validaatioprosessi, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat tehokkaita ja luotettavia. Ja tämä validaatiomenettely on aika pitkä ja jäykkä, kestää kymmenisen vuotta. Ja tähän vaaditaan paljon aikaa, ja tähän saattaa liittyä myöskin byrokraattista ja taloudellista taakkaa. Ja nämä vaihtoehtoiset menetelmät haluaisivat korvata perinteiset metodit, joissa käytetään eläimiä. Ja tässä on etu, koska tämähän on osa jo lainsäädäntöä. Eli etu on se, että tätä validaatioprosessia nyt ei tarvitse soveltaa, vaikkakin monet tutkimukset osoittavat, että tulokset eivät aina ole sovellettavissa ihmiseen. Eli me olemme nyt hiukan tilanteessa, jossa on kilpailua, epäreilua kilpailua, kun katsotaan näitä innovatiivisia metodeita, niiden kehittymistä estetään ja sitten taas eläinkokeita voi tehdä helposti. Eli haluaisin kysyä komissiolta, mietitäänkö siellä sitä, että uudelleen arvioitaisiin tätä validaatio- prosessia, jotta voitaisiin nopeammin ottaa käyttöön näitä uusia metodeita, joissa ei käytetä eläinmalleja. Dziękujemy. Dziękujemy. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Krostetille, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lähteä liikkeelle puhumalla tästä direktiivistä 2010-63. Komission edustaja juuri siitä puhui ja siteerasi artiklaa 4. Siinä selitetään, että jäsenvaltioiden on kunnioitettava ja toteutettava myös valvontaa tämän direktiivin soveltamisesta. Minä itse huolehdin eläinten hyvinvoinnista, mutta puolustan tämän direktiivin säätelykehystä – se määrää eettisestä pakollisesta arvioinnista, valvonnasta, ennen kuin eläinkokeita voidaan toteuttaa. Täytyy muistaa myös nämä kolme R, korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen. Eli korvataan eläinten käyttö. Käytetään eläinkoetta vain silloin, jos parempaa vaihtoehtoa ei ole. Ja parantaminen tarkoittaa sitä, että parannetaan testausmenetelmiä jotta eläimet altistuvat mahdollisimman vähän kärsimykselle. Me olemme käyneet näitä keskusteluja, kun direktiiviä laadittiin alun perin. Direktiivin tarkoitus on, tasata, äh, on löytää tasa-arvo. Toisaalta suojellaan eläimiä ja toisaalta mahdollistetaan tieteen edistyminen. Me olemme myös biolääketieteellisessä tutkimuksessa maailman huippua. Me tiedämme, että 2017-2018 on tulossa äh, uudelleen arvio ja tämä totta kai toteutetaan tieteen kehityksen pohjalta. Eläinkokeet Euroopassa täytyy toteuttaa niin, että eläinten suojelun korkea tasoa kunnioitetaan. Toisin kuin muualla maailmassa, standardit siellä on paljon matalammalla tasolla. Jos me olemme liian tiukkoja eläinkokeissa, jos me kiellämme nämä kokeet, niin nämä eläinkokeet tehdään sitten Aasiassa, muilla mantereilla, jossa ei ole minkäänlaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä sääntöjä eikä myöskään välttämätöntä valvontaa. Haluaisin palata niihin argumentteihin, jotka ovat nousseet esille, joita on käytetty todettakseen se, että nämä eläinkokeet vaarantavat potilaiden turvallisuuden. Direktiivissä määrätään myös se, että vaihtoehtoisia metodeja kehitetään – direktiivi on nopeuttanut näiden vaihtoehtoisten metodien kehittämistä, mutta toki on pakko todeta, että terapeuttisia, hoidollisia edistysaskeleita on saatu aikaiseksi, mutta valitettavasti ne on saatu aikaan eläinkokkeiden pohjalta. Esimerkiksi kantasolu, siirteet, ja sitten kun Parkinsonin tautia hoidetaan tai esimerkiksi mitokondrio luovutukset Isossa Britanniassa, kaikki nämä tulokset olivat mahdollisia vain eläinkokeiden kautta, kun on käytetty esimerkiksi sikoja tai hiiriä. Ihmiset kärsivät myös harvinaisista taudeista. He tarvitsevat väistämättä tätä tutkimusta ja sen edistymistä. Me tarvitsemme ratkaisuja, vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan luettuna tutkimus, jota tehdään mm, napanuoran kantasoluilla. Mutta jos vaihtoehtoja ei ole käytössä, niin valitettavasti on pakko todeta, että edelleenkin tarvitaan eläinkokeita, vaikkakaan tämä ei ketään miellytä ajatuksena, eikä tietenkään niitä laboratorioita, joiden täytyy väistämättä näitä eläimiä käyttää. Tällä halusin todeta sen, että miten sitten kaikki hoidon edistysaskeleet voidaan perustella, jotka mahdollistavat sen, että ihmishenkiä voidaan pelastaa. Totta kai täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta me tarvitsemme tätä direktiiviä 2010-63. Can you respond? Can you respond? Reiter, Reiter. Proszę Państwa, bardzo proszę o unikanie tego typu... Hyvät naiset ja herrat, pyydän tällaisia pyydän teitä rajoittamaan tällaisia mielenilmauksia Euroopan parlamentissa. Edustaja Grostet oli täällä sekä ympäristövaliokunnan että itävaliokunnan edustajana. Seuraavaksi Kapeson Ruiz. Hän on niin ikään samojen valiokuntien edustaja. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin aluksi haluaisin onnitella meitä siitä, että täällä on näin paljon ihmisiä mukana tässä demokraattisessa prosessissa nyt käymässä tätä keskustelua Euroopan parlamentissa. Mutta vilpittömästi täytyy sanoa, että itse olen lääkäri ja itse olen vastuussa näistä lääkintätavoista, joita määrään potilaille. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minustakin olisi hienoa, kuten valtaosasta varmaan, että ei tarvittaisi eläimiä tieteellisissä kokeissa, jotta voidaan parantaa tautien hoitoa, mutta vaihtoiset metodit eivät kuitenkaan ole kehittyneitä kaikkien tautien osalta, eikä tästä varmaan koskaan tulekaan todellisuutta. Eli jos puhutaan vaikka verkkokalvosta tai sitten aivoihin liittyvistä kysymyksistä, niin on mahdotonta toimia muulla tavalla, emmekä vielä osaa toimia muulla tavalla. Vaihtoehtoiset tavat, esimerkiksi kantasolut ja tietokonemallit, eivät ole vaihtoehtoja monien tautien osalta, jotka kuitenkin, joissa kuitenkin on tapahtunut paljon edistystä eläinkokeiden kautta, esimerkiksi Alzheimer-tauti, Parkinsonin tauti MS-tauti ja monet muut taudit. Me haluamme tietenkin parantaa kansalaisten elämänlaatua, ja tällä hetkellä vielä meidän on välttämätöntä käyttää eläimiä tieteellisissä kokeissa. Meidän täytyy tietenkin olla hyvin tiukkoja sääntöjen ja etiikan osalta. Lisäksi meidän täytyy miettiä monia rokotuksia, joita on kehitetty eläinlääkkeiden osalta ja sitten esimerkiksi insuliinin osalta ja diabeteksen osalta on saatu aikaan edistystä eläinkokeiden osalta. Ja myöskin sitten on hyvin tärkeää muistaa nämä asiat. Ja sitten oikeudelliset puitteet, koska eläinkokeethan viime kädessä, no jotkut ovat että ne eivät ole tarpeellisia, mutta meillä ei ole samanlaista geenimallia ihmisten eläinten osalta, mutta tämä on vain yksi vaihe näissä kokeissa. Ja sitten yksinkertaisesti sanoisin yhden esimerkin, jotta nyt tämän ymmärrätte. Mitä olisi tapahtunut, jos olisimme voineet aikaisemmin varmistaa, miten talidomidi vaikuttaa eläimiin? No varmaan tällä hetkellä nyt sitten ei vaadittaisi, että Euroopan parlamentti tunnustaa nämä kammottavat vaikutukset. Ja ikävä kyllä on paljon muitakin esimerkkejä. Eli vaikka tämä geneettinen identiteetti ei ole samanlainen, niin voidaan kuitenkin sanoa, että niitä ei voida käyttää ennustavina valeina, mutta mehän tiedämme, että valtaosa eläinlääketieteen menettelyistä ovat menettelyitä, jotka ovat tulosta näistä tutkimuksista ja että niitä voidaan osittain käyttää myöskin ihmisten osalta. Eli voisin vain sanoa, että tällaista geneettistä identiteettiä ei ole yhteistä elämille ja ihmisille. Mutta kuitenkin edistystä on selkeästikin tapahtunut. Ja en ole samaa mieltä myöskään siitä, mitä on sanottu, eli tautien lisääntyminen olisi yhteydessä eläinlääketieteellisen tutkimuksen kehittymiseen. No, ei tämä liity näihin eläinkokeisiin, uusia tauteja ilmenee, mutta se ei liity mitenkään eläinkokeisiin, vaan ihan muihin syihin. Kuitenkin täytyy sanoa, että tämä direktiivi on nyt paras, mikä meillä voi olla maailmanlaajuisesti. Tämä takaa eläinten hyvinvoinnin. Ja voin vain sanoa, että meidän täytyy aina kriittisesti tarkastella uudelleen näitä sääntöjä ja meidän täytyy jäsenvaltioissa varmistaa täytäntöönpano. Ja meidän täytyy löytää vaihtoehtoja, tällä hetkellä niitä ei ole, mutta meidän täytyy arvioida näitä tuloksia, mikäli meillä ei ole eläinkokeita, ja millä tavalla sitten nämä eläinkokeet voidaan viime kädessä korvata. Kiitos. Bardzo proszę pana posła Bakera. Panie pośle, bardzo proszę, dwie minuty. Nyt puheenvuoron saa seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, and also for... Kiitoksia puheenjohtaja omasta puolestani. Onnittelisin myös kansalaisaloitteesta hyvän aikaan tuleva keskustelu, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä pitää selventää yksi asia. Me kuulemme kahta puhujaa, jotka esittelevät tämän aloitteen täällä Puhuttiin yleisistä terveyskysymyksistä, kemikaalien käytöstä yhteiskunnassa puhuttiin ja sitten puhuttiin eläintutkimuksesta ja päädyttiin sitten kampanjaan vivisektiotoiminnan lopettamiseen Hän on tärkeä osa eläinkokeita ja yksi, ensimmäinen selvennykseni on, pyrittekö tähän, kun katson mitä, mistä täällä puhutaan, on paljon erilaisia aiheita, joita voidaan käsitellä jo niissä puutteissa, kun meillä on. 2010 direktiivi tekee juuri näin, pyrkii ensinnäkin välttämään eläin kokeita tutkimuksissa, mutta kuten aikaisemmat puhujatkin sanoivat, ja minäkin tulen samalta taustalta, bioteknologian tausta minulla on, ja tutkimuks- olen tehnyt tutkimuksen aiheesta, voimme keskustella asiantuntijoiden kanssa ja tauon yhteydessä, mutta mielestäni herra Greekin esitys oikeastaan tappaa kaikki ennustavat mallit. Ja tämä on perustavanlaatuista kritiikkiä sikäli, että jos mitään prediktiivinen malli ei ole mahdollista edes ihmiskokeilla tavallaan, niin silloin voidaan lopettaa kaikki tieteellinen tutkimus – ja näin jo viimeisen 20-30 vuoden aikana. sitä Ruva Grossetin kommentteihin. Me olemme edistyneet tieteessä, me olemme edistyneet terveydenhuollossa, me olemme edistyneet lääkkeiden kehittämisessä ja on käyttämässä eläinmalleja. Tietenkään tämä on täydellistä, vaan sen usein otamme yhdenkin ymmärtämään, miten tämä tapahtuu. Ja meidän pitää varmistaa, että rakennamme malleja myös jälkikäteen, jossa pyritään estämään sitä koska vaihtoehto, että kaikki nämä mallit perustuvat dataan, jota on kerätty aikaisemmista eläinkokeista, koska miten muutoin voi ottaa huomioon lääkkeiden vaikutukset joihinkin eri reaktioiden yhteydessä. Myös nämä puitteet, jotka meillä on käytössä, mahdollistavat lieventämisen varmistaa sen, että emme käytä turhaan eläimiä. Ja tässä valiokunnassa on käsitystä. Ja komission tarkastus tulee olemaan varsin tärkeää, koska kaikkia toteutetaan jo 28 jäsenvaltiossa, mutta ei ihan samalla tavalla kaikkialla. Ja tätä meidän pitää painostaa jatkossa, että EU:ssa edelleenkin on korkeammat standardit eläintutkimuksessa käytössä, mutta on eri mieltä siitä analyysistä, että eläintutkimus ei voi myötä vaikuttaa tutkimukseen ja terveydenhuollon kehittämiseen jatkossa. Edustaja Darling. Nieobecny. Nieobecny. W takim razie, e, jeśli chodzi, poprosimy o odniesienie się eksperta. I'm very sorry. Kiitoksia. Olen pahoillani, että saavuin kokoukseen myöhässä. Olen juossut kokouksesta toiseen tänään. Haluaisin vain hieman pohtia iso britannian Labourn näkemyksiä tähän aiheeseen. Labour tukee, puolet tukee direktiiviä, koska meistä se on parannusta lainsäädäntöön eu tasolla. Tarkoitus on varmistaa, että jäsenvaltiot edistävät kansallisia vaihtoehtoisia menetelmiä, eli nämä kolme R, korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen, kun ajatellaan eläinten käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin. Viime vuoden helmikuussa kansallisesti hallitus määritteli strategian ja tavoitteet, mutta tavoitteiden joukossa ei ollut sitä, miten vähentämis tavoitteeseen päästäisiin, minkälainen prosessi otettaisiin käyttöön. Kysymykseni oikeastaan olisi hyvin täsmällinen kysymys. Olemme saaneet paljon sähköpostia ihmisiltä, jotka edustavat eri kantoja. Meppinä haluaisin ymmärtää hieman paremmin, mitä vaihtoehtoja on jo olemassa eläinkokeille silloin, kun kyse on esimerkiksi neurologisista sairauksista, esimerkiksi multiplisklerosista. Minkälaisia käytännön toimia tulisi edistää jäsenvaltioiden tasolla kansallisesti, jolla voitaisiin varmistaa, että nämä periaatteet kolme R toteutettaisiin yhtäläisesti jäsenvaltioissa. Kiitos. Greek. Kiitoksia. Nyt herra Greek, olkaa hyvä. Time. Niin yritän pysyä nyt puheessa tällä kertaa. En nyt voi odottaa, että te kaikki ymmärrätte nämä tieteelliset asiat, joista lyhyesti tänään puhuin. Olen kirjoittanut yli 20 artikkelia ja harvat tutkijatkaan ymmärtävät kaikkea sitä, mistä olen kirjoittanut. Mutta yhteiskunta kokonaisuudessaan on kärsinyt suoraan ja epäsuoraan eläinmallien käytön takia. Jos komissio todella haluaa pelastaa ihmishenkiä, jotka kärsivät aika neurologisesta taudeista ja haluavat tehdä sen tehokkaasti, niin silloin komission pitää arvioida tätä aloitetta oikealla foorumilla eläinmallien puolustajat ja minä, meille pitää antaa aikaa perustella kantamme, jotta voimme kunnolla selittää kaikki asiat, jotka tulevat esille. Itse olen tehnyt näin jo jonkin aikaa, mutta eläinmalliyhteisö ei koskaan ole tähän suostunut. Jo pelkästään tämä kertoo hyvin paljon heidän kannastaan. Haluaisin puolustaa sitä, mitä tiede on osoittanut, ja olen tarjoutunut tekemään tämän lukemattomia kertoja. Haluan, että eri alueiden asiantuntijat tieteen alalta arvioivat minun kantaani, ja sen jälkeen voidaan sitten käydä keskustelua kaikista näistä kysymyksistä, jotka ovat tulleet esille. No, lopuksi se, mitä tänään nyt kuulitte lähes kaikilta puhujilta, ovat pelkkiä väitteitä te olette kuulleet väitteitä siitä, että eläinkokeiden avulla on tehty sitä ja tätä aikaisemmin, mutta minä voin väittää, että olen kävellyt kuussa. Mutta arvatkaa mitä, se ei ole totta. Ja tutkijana ja lääkärinä ja vähän historiaitsenäkin voin sanoa, että joka ikinen kerta, kun olen tehnyt tutkimusta sen suhteen, missä näitä suuria läpimurtoa aikaisemmin on tehty, niin eläinmallit olivat hyvin pienessä roolissa, jos olivat minkäänlaisessa roolissa. Ja valtaosassa tapauksista niillä oli hyvin pieni merkitys, mutta se rooli oli myöskin harhaan johtava. HIV on nyt nykyään polio. No poliorokote olisi ollut aikais- 40 vuotta aikaisemmin jo käytössä, mikäli apinatutkimukset eivät olisi johtaneet tutkimukseen tutkijoita harhaan. Tämä on yksi esimerkki vain. Olen kirjoittanut viisi kirjaa ja on satoja enemmänkin, eli älkää luottako jonkun sanaan, älkää luottako minun sanaani. Meidän pitää käydä parin kolmen viikon keskustelua tästä avoimesti, jotta te, Euroopan parlamentin jäsenet ja komission edustajat, voitte tehdä päätöksen tietojen pohjalta. Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny... Kiitoksia. Haluaisiko herra johtaja käyttää puheenvuoron? Ei tässä vaiheessa. Näin ollen haluaisin antaa puheenvuoron hankkeen tukijoille. Herra Menas, viisi minuuttia, olkaa hyvä. As a veterinary surgeon, as, as a veterinary surgeon, um, eläin kiiru, lääkäri kirurgina sanoisi, että en testaisi äh, pappukajoilla lääkkeitä, jotka tarkoitettu hevosille. Ihmiset nauravat, koska he ymmärtävät tämän välittömästi tämän vitsin. Jos meidän pitäisi testata lääkkeitä tällä tavalla, niin miksi sitten testaamme ihmislääkkeitä rotilla ja hiirillä? Se on yhtä epäloogista kuin epätieteellistäkin. Minä kuulun kahteen elä- eettiseen eläintutkimuskomiteaan ja on todella turhauttavaa minun kaltaiselle henkilöille, että emme pysty haastamaan eläinmallin validiteettia. Minulla on kerrottu, että minun pitää kiinni näistä kolmen R-periaatteista, jotka löytyvät direktiivistä. Minä en saa ylittää rajoja, jotka nämä periaatteet minulle asettavat, joten en voi haastaa eläinmallin validiteettiä. Tällä hetkellä monta kertaa käytän tutkimuksessa äh, hiiriä, ja eläintutkija sanoo, että en voi tehdä tätä e, ihmissoluviljelmiellä. He ovat oikeassa, ei voi tutkia hiirtä, hiiren immunologista järjestelmää ihmissoluilla, mutta pitäisikö meidän käyttää rahaa ja aikaa ja vaivaa hiiritutkimuksen, kun olisimme voineet odottaa, näyttää, että ihmisten olisivat käyttää tässä hyväksyä. Minä pelkään, että direktiivi ensinnäkin ei pysty kyseenalaistamaan tieteellistä validiteettia, joka liittyy eläinkokeisiin, miten se vaikuttaa, miten se on hyödyllistä ihmisterveyden kannalta, koska lähes kaikki eläintutkimus ehdotukset on perusteltu sillä, että sanotaan, että näin aion tehdä hiirelle ja näin ehkä löydetään parannuslääke ja voitte itse täyttää nuo yhdet kohdat, kohdat voidaan puhua Parkinson taudista syövästä tai mistä tahansa muusta MS-taudista. Kaikki tieteellinen kirjallisuus osoittaa, että mahdollisuus perustutkimuksessa, koska perustutkimuksessa on kysymys, jos sitä ei sovelta, vaikka eläintutkija sanoo, että kyllä että voidaan soveltaa muuhunkin ihmissairauksiin, kaikki tietäinen kirjallisuus kuitenkin osoittaa, että mahdollisuus siinä, että perussopimus johtaisi kliinisiin tuloksiin, on suurin piirtein kuin 0,0004 prosenttia. 0,004 prosenttia siis meidän pitäisi esittää kysymys itseltämme, onko tämä tehokkain tapa käyttää resurssejamme, onko tämä tapa edetä. Mielestäni ei, joten jälleen kerran direktiivi on pettänyt ihmisten luottamuksen, mitä tulee eettisten komiteoiden kokoonpanoon, jotka ovat tuossa on paljon eläintutkijoita mukana, eikä välttämättä asiantuntijoita ei ole edustamassa vaihtoehtoja, vaikka olisikin vaihtoehtoisten metodin asiantuntijoita, ei ole mitään juridista määritelmää vaihtoehdosta, ja jos yrittää viedä eläintutkijan vaikka tuomioistu oikeuteen ja haastaa hänet sanomalla, että eläintutkijan pitäisi tehdä, käyttää ihmisiä. Se on pitää löytää asiantuntija ja Tilanne on sellainen, että meidän kätemme ovat sidottu. Eläintutkijalla on kakku käsissään, niin he myös sen aikovat itse syödä. Kiitos. Bardzo dziękuję. W ten sposób zamknęliśmy pan. Kiitoksia kovasti. Nyt ensimmäinen paneelin osuus on käyty lävitse. Haluan kiittää asiantuntijoitamme. Pyytäisin professori Vähäe siitä liittymään tänne korokkeelle. Seuraamme me kaikki välitämme eläinten hyvinvoinnista ja siitä, minkälainen oikeudellinen kehys meillä on, jonka puitteissa toimimme eläinkokeiden osalta. Haluamme paremmin ymmärtää, miten ihmisen keho toimii ja miten voisimme estää ja hoitaa monia tauteja, sekä ihmisten että eläinten tauteja. Tieteellinen työ mahdollistaa sen, että uusia tutkimusmenetelmiä kehitetään, sellaisia menetelmiä, joissa eläimiä ei käytettäisi. Tämä sinällään on tärkeää ja me kannatamme tätä kehitystä. Täytyy myös olla tietoinen tutkimuksen käytännön ulottuvuuksista silloin, kun tehdään tutkimusta, jossa ei käytetä eläimiä. Mitkä ovat tulokset, joita tällaisilla tutkimuksilla saadaan aikaiseksi? Nyt olemme valmiita kuuntelemaan esityksenne. Arvoisa professori, olemme iloisia, että olette täällä vierannamme tänään. Näin saamme kokouksen tasoa nostetuksi ylöspäin. Olkaa hyvä. First, uh, I would like uh, to thank you very much. Haluaisin kiittää teitä kovasti kutsusta. Sorry. Uh, first, I would like to thank you. Haluaisin ensin kiittää teitä kutsusta osallistua tähän julkiseen kuulemiseen ja kertoa näkemyksestäni eläinkokeiden tutkimuksen osalta ja eläinmallien käytön osalta. Sehän pitkälti täydentää muita metodeja. Täällä todettiin, että tutkimusta täytyy tehdä niin, että lähdetään liikkeelle sieltä potilashuoneesta ja sitten sitä tehdään laboratorioissa ja palataan taas potilaan pariin sängyn viereen. Tätä vastaan ei ole mitään sanottavaa, mutta jos sitten halutaan palata potilaan viereen auttamaan potilasta, niin tässäkin tarvitaan jonkinlaista mallentamista, mallia. Meillä on malleja, joita voimme hyödyntää sekä eläinten että ihmisten tutkimisessa eläinten ja ihmisten välillä on tiettyjä geneettisiä eroja, mutta ihmisen ja hiiren välillä kuitenkin on 90 prosenttia yhteistä. Koskaan ei päästä 100 prosentin samanlaisuuteen. On jo todettu, että ihmiset ja muut nisäkkäät omaavat samanlaiset kudokset. Fysiologia toimii hyvin samankaltaisesti on jo todettu, että monet taudit ovat yhteisiä äh, sekä ihmisillä että eläimillä. Syöpä, diabetes, immuunijärjestelmän, keskushermoston vaikuttavat sairaudet, monet äh, infektiosairaudet, mukaan luettuna AIDS, ovat tällaisia. 90 prosenttia eläinlääkkeistä on joko ihan samanlaisia tai samankaltaisia kuin ne, mitä kehitetään ihmisten hoitamiseksi. Miksi eläinmallit sitten ovat arvokkaita ihmisten hoidossa? Totta kai ne ovat malleja. Malli ei voi olla identtinen ihmisen kanssa eikä myöskään tietyn eläinlajin malli voi olla samanlainen kuin toisen eläinlajin malli. Eroja on. Nämä erot täytyy ottaa tarkasti huomioon. Kuitenkin samankaltaisuudet ovat suurempia kuin eroavaisuudet. Niin ikään ei pidä unohtaa sitä, että ihmiset ja ihmisen erilaisuus selittää pitkälti sen, miksi ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla esimerkiksi samaan rokotteeseen tai samaan lääkkeeseen. Sama pätee myös eläimiin. Kyse on eläinten moninaisuudesta, erilaisuudesta. Totta kai eläinmalleja on parannettava ja niitä on vuosien mittaan parannettukin. Olemme saaneet tieteellistä edistystä aikaiseksi ja tämä on edesauttanut tilannetta. On entistä enemmän samanlaisuutta ihmisten tautien kanssa. Meillä on ei-invasiivisia metodeja, joita voimme käyttää sekä ihmislääketieteessä ja potilaissa, kun tutkimme näitä ilmiöitä elämallien kautta. On saatu myös läpimurtoja aikaiseksi eläinmallien avulla. En lähde niitä kaikkia luetteloimaan. Osa niistä on jo mainittukin tällä diabeteksen hoito, rokotus, Tällä mainittiin poliorokotteen kehittäminen. Hepatiittirokotuskin osoitettiin eläinmallien kautta tehokkaaksi. Ei pidä unohtaa sitä, että 2-3 miljoonaa kuoleman tapausta joka vuosi voidaan välttää rokotteiden ansiosta. Edelleenkin eh, rokotetutkimusta on jatkettava. Eh, minä tiedän, mitä on tehty HIV-rokotteen ja elämänmallien parissa aina 80-luvulta lähtien olette oikeassa. Aikansaatu data ei ole ollut niinkään suuri menestys. Mainitsitte sata rokotetta ja vaikkakin sitten jotkut ovat osoittautuneet tehokkaiksi apinamalleissa, niin ihmisissä näin ei ole ollut. Miksi näin kävi? Oliko eläinmallissa vikaa? Tulisiko sitä kritisoida vai onko kritiikin kohteena oltava tutkijoiden. Jos katsotaan tarkkaan tehtyjä tutkimuksia, HIV rokotetutkimuksessa alkuvaiheessa ei käytetty oikeanlaista mallia. Emme käyttäneet oikeaa virusta. Emme käyttäneet myöskään oikeanlaisia rokotuspaikkaa. Nyt voin todeta, että edistys on ollut hienoa ja tänä päivänä voin todeta, että kun ajatellaan vasta-aineita, joita tieteilijät ovat kehittäneet, näitä on voitu jo validoida eläinmallien kautta. Ne ovat tehokkaita, ne on osoitettu tehokkaiksi silloin, kun ajatellaan sitä, missä vaiheessa potilat voivat lopettaa hoidon tänä päivänä. Nämä äh, tulokset on saatu vahvistetuksi myös ihmisten osalta. Kerron kaiken tämän sen takia, että me tarvitsemme eläinmalleja vaikkakin niihin sisältyy omat rajoituksensa. Kaikkiin vaihtoehtoisiin malleihin liittyy omat rajoituksensa. Vaihtoehtoiset mallit, in kantasolu, teknologia ja in silico malli. Meillä on myös tietokoneistettuja malleja. Niitä on kehitetty, niitä jatkuvasti parannetaan tiedeyhteisössä tutkijoiden toimesta. Jo se, miten tutkijat käyttävät näitä metodeja omassa maassani Ranskassa 80 prosenttia tutkijoista, jotka käyttää eläinmalleja, lähti ensin liikkeelle vaihtoehtoisista metodeista. Vasta siinä tilanteessa, kun ei ole vaihtoehtoja, kun on päästävä eteenpäin pidemmälle ja on saatava tietoa, joka sitten validoi tai sitten kiistää tämän vaihtoehtoisella metodilla saadun tiedon oikeutuksen. Me tiedämme, että nämä mallit, joita on kehitetty, vaihtoehtoiset mallit, eivät voi sitä hyvin monimutkaista vuorovaikutusta edustaa, jota tapahtuu kokonaisessa kehossa, koko elimistössä. Me haluaisimme toki kehittää parempia metodeja, parempia vaihtoehtoisia metodeja jatkossa ja suhtaudumme myönteisesti tällaiseen jatkokehitykseen. Eläinmallit eivät yksin riitä, on mentävä pidemmälle on toteutettava myös kliinisiä kokeita ihmisillä. Potilastutkimukset ovat kriittisen tärkeitä. Esimerkiksi HIV-tutkimuksessa, jossa minä itse olen mukana, ja genetiikassa me tiedämme, että on potilaita, joitakin potilaita, jotka ovat HI-infektiolle resistenttejä. He ovat taudin kehitykselle resistenttejä. Näistä ihmishavainnoista olemme havainneet, että kaikki tämä eläinmallien pohjalta suoritettuna on sitten osoittautunut todeksi myös ihmis, ihmisissä, potilaissa. Jos haluamme saada vastauksia joihinkin niistä kysymyksistä, joita on noussut esille potilaskokemusten perusteella, johtaa meidät siihen, että on käytettävä vaihtoehtoisia metodeja, eläinmalleja ja sitten palattava taas kliinisiin kokeisiin, potilaisiin, jotta voimme validoida hypoteeseja, validoida kaikki tutkimustulokset, in vitro, in vivo tulokset. Lopuksi haluaisin todeta, että nämä kolme R, korvaaminen, vähentäminen, parantaminen, se, että on suojeltava eläimiä, ja tarvitaan äh, tutkimusta, jotta saamme edistystä sekä ihmis- että eläinterveyden osalta. Olen jo sanonut olen sen, että olen iloinen, että direktiivi on hyvin samankaltainen kuin eettinen sääntely, joka säätelee ihmisillä – tehtäviä kliinisiä kokeita. Jotain pahoittelun sanoja loppuun. Potilailla totta kai on oma näkemyksensä asiaan. He haluavat äänensä kuulumiin. Monet potilaat ovat kääntyneet minun puheilleni ja yritän toimia heidän torvenaan. Niin haluan toimia tänäänkin. Yritän puhua potilaiden äänellä. Varmasti kaikki ymmärrätte, että jos eläintutkimus nyt lopetetaan, niin tästä aiheutuu katastrofi sekä ihmisille että eläimille. Kun pidämme mielessä sen, että meidän velvollisuutemme on vastata myös potilaiden odotuksiin. Meidän tehtävämme on kunnioittaa ihmiselämää ja eläinten elämää, eläinten henkeä me oikeastaan ajamme tässä samaa asiaa. Lopuksi vielä haluan rohkaista Euroopan unionia, Euroopan yhteisöä tukemaan tutkimusta vaihtoehtoisista metodeista niin, että voimme vastata tuleviin tarpeisiin. Me olemme kaikki tyytyväisiä, jos saamme sellaisen metodin, joka todella edustaa kaikkea sitä, mitä me haluamme. Kiitos. Dziękujemy pani profesor za to wyjątkowo. Kiitoksia oikein kovasti, rouva professori, tästä ainutlaatuisesta alustuksesta. Näin myös potilaiden odotukset nousivat keskusteluun tässä vaiheessa. Nyt sitten siirrymme kysymys- ja vastausosuuteen. Edustaja Tarabella, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin lyhyesti kuin vain, koska professori tässä hienosti tiivisti oman näkemyksen ja tuntemuksen. Voidaan tuntea suurta kunnioitusta tai kansalaisaloitetta kohtaan, joka on todella mm, kiitettävä. Pyritään vähempiin, vähempämään eläinkokeita, vähentämään eläinten kärsimystä ja eläinten hyvinvointia enemmän. Sanoisin kuitenkin, olen ehkä äh, rappeutumassa yhteiskunnassa, koska aloitteet kansalais, eläinten hyvinvoinnista, niitä on paljon enemmän kuin nälästä koko maailmassa ja aliravitsemuksesta. Haluaisin sen tässä yritys, mainita, mutta kuitenkin pitää kunnioittaa aina näitä kansalaisaloitteita, ne pitää ottaa huomioon. Tarvitaan erilaisia näkemyksiä ja kantoja, mutta voin yhtyä myös siihen, mitä kollegana ovat sanoneet, Turva Cabezon Ruiz, Philip de Backer, muun muassa Euroopan Grostet. Me olemme tehneet jo paljon ponnisteluja, vähentäisimme eläinkokeita ja edistäisimme eläinten hyvinvointia Tätä pitää varmastikin jatkaa, mutta että lopetetaan vivisektio tällä hetkellä, se on rikollista mitä tulee ihmisiin, jotka tarvitsevat, joiden kohdalla on välttämätöntä lääketiede kehittyy siksi maailma, joka on yhä saastuneempi, kemiallisempi, elinjään odotteen meidän maissamme on lisääntynyt vuodella joka neljäs vuosi. Ehkä se tulee nyt tässä pysähtymään, mutta se johtuu lääketieteen edistyksestä, tieteen edistyksestä, erilaisista kokeista. Siksi pitää pitää järki kädessä ja ottaa huomioon erilaiset aloitteet ja toiveet, jotka ovat ihan legitiimejä, ja sovittaa ne yhteen sitten globaalin hyvinvoinnin kanssa. Ja lopuksi vielä sanoisin äh, kansalaisaloitteesta esimerkiksi äh, se, että otettaisiin käyttöön kuolemanrangaistus Euroopassa uudestaan käyttöön. Ehkä tähänkin tulisi miljoona allekirjoitusta. Ehkä tämän takia sitten poliisin yhteisön pitää totella, ehkä ei välttämättä, pitää vain uuden vastarintaan. Ja lopuksi kansalaisaloite ansaitsee kaiken kunnian, mutta onneksi akateemisen maailman edustaja täällä on myös ylistetty mutta me olemme tottuneet tietysti tällaisiin ilma- ilmaisuihin demokraattisessa nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Kiitos. Hoibus, pai hoibus, Valtuus. Kiitoksia edustaja Tarabella. Edustaja Haito, olkaa hyvä. Sorry. Uh, herzlichen Dank. Kiitoksia. Vuonna 2010 vihreät äänestivät tätä direktiiviä vastaan, koska me katsoimme, että eläinsuojelu ja eläin kokeiden kielto ei mennyt riittävän pitkälle ja joissain tapauksissa se johti jopa huonontuneeseen tilanteeseen. Ja nyt puhutaan tästä, miten EU-lainsäädäntö on esimerkillistä koko maailmassa, niin muistuttaisin kuitenkin, että yksittäisissä jäsenvaltioissa ei ole sallittua mennä tämän lainsäädännön yli ja noudattaa tiukempia sääntöjä. Ja mielestäni tämä on suuri puute, ja haluaisin kysyä, miksi tämä on näin. Meillä pitää varmistaa, että meillä on koetuloksia, joita voidaan soveltaa ihmisiin. Yhdeksän kymmenestä eläintestistä ei ole avuksi, kun ajatellaan ihmisten käyttämiä lääkkeitä. Ja meillä on uskomattomia puutteita jo 80-luvulta eläimiä on tutkittu, eikä meillä ole vieläkään kunnollista rokotetta ihmiselle. Ja sitten kun katsotaan geneettisiä muutoksia koeeläimissä, näitä metodeja on patentoitu ja patentoinnin kautta on olemassa myöskin taloudellisia etuja ja nämä taloudelliset edut johtavat siihen, että näitä eläinkokeita pikemminkin edistetään eikä estetä. Ja meillä on tällaisia ongelmia ja siksi meidän täytyy kehittää tutkimusmenetelmiä, joissa ei hyödynnetä eläimiä ja joiden tuloksia voidaan paremmin hyödyntää myöskin ihmiseen. Ja lisäksi sanoisin, että te puhuitte, että tieteen avulla koe, eläinkokeet ovat parantuneet, mutta eläinkokeet ovat parantuneet myöskin siksi, että siellä on paljon ihmisiä, jotka eivät salli, että jatketaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Meillähän on paljon eläinkokeita, joita käytetään vain kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Ja toivottavasti voidaan myöskin eläinkokeita muilla aloilla nyt vastaavasti vähentää. Edustaja Senola, olkaa hyvä. Kiitoksia Senra. En primer lugar quiero también agradecer y felicitar. Myös kiittää ja onnitella tästä tärkeästä aloitteesta. Näin voimme käydä keskustelua tältä puolelta tänään. Haluan vielä sanoa, että en ole asiantuntija aiheessa, mutta minusta on kuitenkin erittäin tärkeää, että saadaan kuulla kaikkia eri näkemyksiä, saadaan kaikki tieteellinen tieto käyttöön, että voidaan tehdä siltä puolelta päätöksiä niin henkilökohtaisesti kuin meidän pitää päättää, miten hoidamme omaa terveyttämme tai kun parlamentti tekee työtään. Pidän myös kovasti siitä, että on, tässä on keskitytty siihen, että onko eläinkokeista hyötyä. Siihen on keskitytty ja tämän takia haluaisin, että laajasti keskusteltaisiin perustuen tähän tietoon yhteiskunnassa, koska yleensä aina tieto kiinnostaa ennen kaikkea suuria laboratorioita, suuria lääketieteen, lä, lä, suuria lääkeyrityksiä, ei mekään me muut saa kuulla muita näkemyksiä ja muunlaista tieteellistä tietoa, joka minua henkilökohtaisesti kiinnostaa kovasti ja uskon, että kansalaisia tällainen kiinnostaisi myös, koska monta kertaa kannattaisi käyttää tärkeä, tervetä järkeä. Ja vielä esittäisin kysymyksen, onko jotakin suhdetta tutkimustyypin välillä, kun käytetään eläinkokeita ja lääkkeet muuten ovat jo kolmanneksi suurin kuolleisuuden syy maailmassa. Onko tässä joku yhteys näillä asioiden välillä? Pani posel Gardini. Edustaja Gardini, olkaa hyvä. Hello, I replaced Madame Gardini of the list. Itse olen Gardinin tilalla nyt. Kiitos. Eli Busoin EPP-ryhmästä. Minä kunnioitan sitä, että kansalaiset vastustavat vivisektiota, mutta meidän täytyy käydä kunnollista keskustelua ja vähemmän tunnepitoista keskustelua. Prost. François puheenvuoro oli tasapainoinen ja eläinten oikeudet ovat edistyneet tieteellisessä tutkimuksessa viime vuosina. Ja tämänhetkinen direktiivi, joka pohjautuu kolmelle periaatteelle, on hyvä puitteisto, ehkä kaikkein edistyneen maailmassa. Eläinkokeiden täyskielto varmistaisi vain sen, että tutkijat lähtevät Euroopasta muualle maailmaan. Ja eläinten käyttö tieteessä on helpottu auttanut monien läpimurtojen saavutamista lääketieteessä. Viime kuukausina olen ollut kahdessa työryhmässä ja viime viikolla mukana oli lääketieteen Nobelin voittaja vuodelta 2014 Nozukifi ja Musar, ja he selittivät, että olisi mahdotonta tehdä näitä läpimurtoja ilman eläinkokeita. Me olemme saaneet tutkijoiden ja lääkärien allekirjoittajia kirjoittaman kirjeen, jossa todettiin, että eläinkokeiden avulla pystytään paremmin hoitamaan naisia, jotka kärsivät sydänvaivoista synnytyksen jälkeen ja eläin, ö, sydänkohtauksen saaneita ihmisiä. Ja vaikka on kehitetty vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille, esimerkiksi ihmissolumalleja ja tietokonemalleja, niin vaihtoehtoiset metodit eivät kuitenkaan täysin pysty vielä korvaamaan eläinkokeita. Ja tästä syystä katson, että monien tautien osalta meidän täytyy ymmärtää, miten koko elimistö toimii. Eli eläinkokeet ovat edelleen keskeisen tärkeitä. Kiitos. Wypowiadał się Pan w imieniu komisji ENVI. Kiitos. Tämä oli siis ympäristövaliokunnan puheenvuoro seuraavaksi EK ja myös ympäristövaliokunnan edustaja. Kiitoksia. Täällä on paljon argumentteja puolesta ja vastaan ja siksi haluaisin nyt viitata yhteen asiaan, joka vielä ei ole tullut esille. Tämä on nyt kolmas Euroopan kansalaisaloite, joka on saanut yli miljoonaa allekirjoitusta 26 jäsenvaltiosta. 80 prosenttia EUn kansalaisista toteavat, että he eivät pidä eläinkokeista, koska he eivät hyväksy sitä, että 12 miljoonaa eläintä kuolee eläinkokeista. He eivätkä hyväksy sitä, että eläinkokeita vähennetään, mutta todellisuudessa tapahtuu päinvastoin. Meidän täytyy nyt muistaa, että yhteiskunnassamme eläimet eivät ole mitään tuotantoyksikköjä tai mitään hyödykkeitä kokeissa. Jos komissio ei ota huomioon tätä kansalaisaloitetta, niin silloin kansalaisten luottamus EUn toimielimiin heikkenee edelleen ja kuilu poliitikkojen ja äänestäjien välillä tulee vielä suuremmaksi kuin mitä se jo tällä hetkellä on. Ja tulevaisuudessa olisi vielä hankalampaa edistää uskottavasti arvoyhteisöämme. Meillähän, meidähän täytyy edustaa kansalaisten etuja ja me emme voi toimia samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä johtaa siihen, että yhä harvemmat äänestävät Eurooppa-vaaleissa. Meidän täytyy perinpohjaisesti uudistaa tätä direktiiviä, koska farmakologisessa ja toksikologisessa tutkimuksessa ei ole järkevää käyttää eläimiä. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin eläinten kärsimys. Ne voivat kärsiä ihan samalla tavalla kuin me. Ja tietenkään tätä edistystä ei saa unohtaa. Tutkimus kyllä, eläinkokeet ei. Meidän täytyy miettiä vaihtoehtoisia koemenetelmiä. Tämä direktiivi 2010 ei ole nyt paras koska muutenhan meillä ei olisi 12 miljoonaa eläinkoetta vuosittain EU:ssa. Paras direktiivissä on se, että se auttaa lääkeyhtiöitä ja niiden edustajia, mutta ei eläimiä. Eli meidän täytyy nyt panostaa vaihtoehtoisiin metodeihin. Dziękuję pan poseł Taylor. E, Emily, pan poseł... Kiitos edustaja Taylor. Thanks very much, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minä allekirjoitin tämän kansalaisaloitteen, koska tuen sitä tavoitetta, että eläinkokeet voitaisiin korvata vaihtoehtoisilla metodeilla se, silloin, kun tulokset ovat valideja myös ihmisten osalta. En katso, että direktiivin kuumoaminen olisi välttämättä ainoa tai paras tapa toimia. Olen Barisi Ussin kanssa samaa mieltä siitä, että on jatkuvasti eh, lisättävä tieteellistä tautituntemusta, mutta me tarvitsemme myös eläinkokeita. Edelleenkin ihmistautien tiettyjä oireita aiheutetaan muille eläimille ja tutkijat kyseenalaistavat, onko tämä kaikki sitten niin relevanttia. Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat todenneet, että 95 prosenttia lääkkeistä, jotka näyttivät turvallisilta, ovat sitten kuitenkin kliinisessä vaiheessa epäonnistuneet, vaikka eläinkoevaiheessa ne tuottivat tuloksia. Niillä oli sitten to- tehokkuudessa toivo- toivomisen varaa ja taikka ne ovat toksisia ihmiskliinisissä kokeissa. Ihmis taudin kehitystä pitäisi paremmin ymmärtää, jotta, jotta lääkkeiden kehitystä saadaan äh, parannettua, eikä luotettaisi eläinkokeisiin, että ne ikään kuin toimisivat samalla tavalla kuin ihmiset näissä tapauksissa. Pitäisi hyväksyä periaate siitä, että kaiken kaikkiaan eläinkokeista päästäisiin eroon. Pitäisi perustaa työryhmä, joka pyrkisi ajamaan humania yhteiskuntaa Human Societyn järjestön kaltaisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä toteutuisi myös EUn lainsäädännön kautta, joka edistäisi tätä prosessia. Kiitoksia. Nyt edustaja Sander, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Rova François Baresinusia hänen puheenvuorostaan ja osoittaa kunnioitustani hänen panostaan kohtaan tieteelle. Uutena parlamentin jäsenen en osallistunut neuvotteluihin aikaisemman direktiivin kohdalla vuotta 2010, joten novisma tässä asiassa, mutta myös ITRE-valiokunnan jäsenä, niin sehän on vastuussa kysymyksistä, jotka liittyvät tutkimukseen. Tämän haluaisin esittää kysymykseni tieteestä ja muut voivat sitten puhua tästä moraalista puolesta. Joten te olette tutkija, sitä teille neljä kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Sen jälkeen, kun AIS todettiin vuonna 1983, te olette käyttäneet osaan tutkimusajastanne kehittämään rokotetta. Tutkimus, olisiko se ollut mahdollista nyt ilman eläinkokeita ja voitaisiin käyttää uutta teknologiaa hyväksi? Toinen kysymykseni, Voitteko te antaa hiukan enemmän yksityiskohtaisia tietoja tulosten, joita on saatu aikaan eläinkokeista, miten ne tulokset siirretty ihmisiin, Ihmisen hyväksi kolmanneksi, jos tällä hetkellä EU tulee tarkistamaan lainsäädäntöään ja kieltää eläinkokeet, minkälainen vaikutus sillä olisi teidän tutkimustyöhönne, joka on nyt meneillään, ajattelen erityistyötänne kun esitte äh, aitsin vastaista rokotetta tai ehkä jopa Ebola vastaan. Ja vielä lopuksi, kun EU:ssa meillä on erittäin tärkeä tutkimusväline käytössä Horisontti 2020 ohjelma. Oletteko te sitä mieltä, että me voisimme käyttää tätä tutkimusvälineestä ja tätä kautta miettiä vaihtoehtoisia metodeja eläinkokeille? Miten toimia? Kiitos. Pan poseł Becker. Edustaja De Backer. De Backer. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran eri ryhmien kannat ovat nyt aika selkeitä, mutta Busoin tavoin meidän täytyy käydä ihan rationaalista keskustelua. Niin, demokratia on enemmänkin kuin valt- enemmistön tyranniaa. Täytyy nähdä eri kannat ja mitä voidaan tehdä kummallakin puolella. Ja jos kuuntelee nyt näitä eri kantoja ja myöskin tutkijoiden kantoja, niin on aika selvää, että vaikkakin tutkimuksessa on puutteita, kukaan ei tätä kyseenalaista, mutta puitteet, jotka meillä ovat eläintutkimuksen osalta, no meillähän on nyt vähemmän eläimiä eläinkokeessa, eli edistystä on tapahtunut. Ihmiset, jotka ovat tämän aloitteen takana, katsovatko he, että Euroopassa olisi parempi noudattaa tätä järjestelmää, joka meillä on, vai ei. Mielestäni me olemme ottaneet askeleen eteenpäin. Tässä keskustelussahan me jaamme tietoja, me korvaamme näitä menetelmiä uusilla malleilla. Kukaan ei kyseenalaista, etteikö näin tapahtuisi. Jotkunhan sanovat, että tällaista ei olisi olemassa, mutta tämä on jo olemassa tällä hetkellä. Tietysti joskus paras tapa edetä on käyttää eläinkokeita. Meillä ei ole joillain aloilla mitään vaihtoehtoja niille. Eli ovatko tämänhetkiset puitteet paremmat vai huonommat kuin se, mitä oli ennen? Minun kantani on tästä selvä. Ja sitten toinen kysymys tutkijoille. On tietysti paljon eroja ja on puhuttu tästä kompleksisuusteoriasta, mutta puhutte myöskin samankaltaisuuksista millä tavalla mielestämme voisimme parantaa tätä ja että käytetään oikeita malleja oikeaan aikaan. Mitä tutkijat itse voivat tehdä, jotta voitaisiin edistää tällaista tieteellistä lähestymistapaa? Margaret Oken. Kiitos. Oken. Eh, kiitoksia. Ensin haluan kiittää näistä puheenvuoroista esityksestä mikä minua hämmästytti oli, että 80-luvun lopulla Tanskan parlamentissa, missä olin jäsenenä monen vuoden ajan, meillä oli silloin paljon tiukempi laki. Teimme paljon tiukemman la- lain kuin tämä direktiivi esimerkiksi oli ehdottoman kiellettyä aiheuttaa kipua eläimille. Jos näin teki, silloin piti käyttää nukutusta tai kivun poista. Joskus tämä johti siihen, että käytettiin vieläkin enemmän eläimiä. Se pitää myös pitää mielessä joskus. Tämä on vastaan tätä vähem... periaatetta vähemmästä. Voi olla varsin vaikea muuten toimia. Mutta minä totesin, että se laki, joka meillä oli voimassa, oli paljon tiukempi kuin yleinen eläinten hyvinvointilaki, jonka tarkoituksena oli suojella e- teollisuuseläimiä. Mutta mietin tässä nyt yhtä asiaa. Jos, kun luen tätä direktiiviä nyt, meillä pitäisi olla varsin tiukkoja lakeja mielestäni, jotta vaaditaan myös hyviä vaihtoehtoja, vaikka olenkin samaa mieltä, että tähän mennessä, tähän asti, kun on ollut näitä kun on yhdistämällisiä puutteita, niin tarvitaan vieläkin pitkän aikaa ennen kuin asiat kehittyvät, mutta miksi ei voisi niin tiukkaa lakia kuin meillä Tanskassa oli jo 80-luvun lopulla? Ja ja se oli todella tiukka äh, laki ja meidän piti kieltää monet teiset, koska ne eivät täyttäneet kriteerejä. Mielestäni tässä keskustelemme eläinkokeista tai ei-eläinkokeista. Sen sijaan, että todellakin arvosteltaisiin tätä aivan liian löysää lainsäädäntöä, esimerkiksi mitä tulee avoimuuteen, joka liittyy ihmisten kliinisiin kokeisiin, niin Sama ei löydy eläinkokeista, samaa avoimuusvaatimusta. Kiitos. Pani Przemawia w imieniu komisji PETI. Kiitos. Sitten vetomusvaliokunnan puheenvuoro oli tämä. Ja Evion ympäristövaliokunnan edustaja, olkaa hyvä. Evi. Sì, grazie. Kiitoksia. Halusin sanoa ja kysyä asiantuntijalta, eikö hän katso, että marsu, jolla testataan lääkkeitä, soveltuisi tähän 92 prosenttia lääkkeistä, jotka selviytyvät kliinisistä testeistä, eivät sitten ihmiskokeista mene läpi. Tämähän on tilastotieto. Tässähän on nyt suurien lääkeyhtiöiden huijaus kyseessä. Tässähän on lääkealan monikansalliset yritykset, joilla on valtavasti valtaa. Eivätkä pelkästään he, vaan tässä on mukana myöskin virastoja Euroopasta, jotka väittävät toimimansa avoimesti. Mutta nyt, kun EFSA ja EMA-virasto ovat saaneet nuhteita oikeusasemieheltä, koska niiden pitää olla avoimempia. Ja sitten on oltu tämä pyöröovi-ilmiö myöskin. Niin tässä nyt on, käydään, tehdään bisnestä lääkkeillä ja sairauksilla, ja mielestäni tällaista ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Dziękuję pani poseł, pani poseł Kiitos. Oui, oui, merci. Je voudrais remercier... Euh, niin, kiitos. Haluaisin kiittää vastuullisia tästä kansalaisaloitteesta sekä asiantuntijat, jotka ovat todenneet, että voimme lopettaa eläinkokeet. Tutkimus mahdollistaa tällä hetkellä sen, että käytämme luotettavia vaihtoehtoisia metodeja. Ajattelen tässä esimerkiksi toksikonemikaa. Täytyy kehittää myös innovoivia, eettisiä menetelmiä. Tätä kautta saamme myös työpaikkoja, joita me tarvitsemme, ja näin voidaan päättää eläinten tarpeeton kärsimys. Edustaja Kostet oli huolissaan siitä, että tutkimuskeskukset siirtyisivät EUn ulkopuolelle, jos eläinkokeet kielletään. Ratkaisu kuitenkin on mahdollinen. Euroopan unionin tuotavat tuotteet on merkittävä on oltava todellinen valinnanvapaus näiden tuotteiden osalta. Direktiiviä on uusittava. Euroopan unionin kansalaiset tätä meiltä vaativat. Kiitos. Dziękuję. Pan poseł Janusz Wojciechowski, jedna minuta. Wojciechowski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä kansalaisaloitteesta. Jokainen aloite joka saa meidät kohtelemaan eläimiä inhimillisemmällä tavalla. 13 artiklan mukaisesti perussopimuksessa sillä on arvoa silloin. Ja mielestäni tällainen ja ongelma, koska direktiivi on voimassa, niin tähän liittyy ongelma, miten varmistamme, että säädöksiä toteutetaan käytännössä, koska se on yleinen heikkous EU:ssa. Ei noudateta perussopimuksen säädöksiä. Ehkä tarvitsisimme erikoistuneen eurooppalaisen tai kansalais, kansallisen elimen, joka valvoo täytäntöönpanoa Esimerkiksi Puolassa on laadittu uutta lakia eläinkokeista ja ikävä kyllä suuntaus on se, että eettiset komiteat ovat päämääräisesti täytyy henkilölle, joilla on oma intressi eläinkokeissa. Siksi meidän pitää valvoa eläinten hyvinvoinnin toteutumista Euroopassa. Professor, bardzo proszę. Pani profesor Balesniewski, bardzo proszę. Olkaa hyvä. I will try to be very short, uh, but I like... Yritän puhua aivan lyhyesti. Haluaisin mainita kuitenkin useampia seikkoja, jotka nousivat esille tässä keskustelussa. Haluan sanoa aivan selvästi, että on tapahtunut edistystä vaihtoehtoisten metodien ostaan. Mainitsitte toksikogenetiikan. Se pitää paikkansa. Se tarkoittaa edistystä, mutta se ei tarkoita vielä sitä, että voisimme korvata eläinkokeet. Tutkimukset, joissa käytetään uutta teknologiaa. Tätä on kehitetty. Vielä kerran haluaisin toistaa sen, minkä jo totesin Meidän on tuettava ja rohkaistava tutkimusta vaihtoehtoisten metodien luomiseksi, kehittämiseksi. Edustaja Sandersille toteaisin, että varmasti Horisontti 2020 on yksi vaihtoehto, jonka kautta voidaan vedota tutkijoihin tutkimusmaailmaan, jotta saadaan vaihtoehtoisia metodeita – Haluaisin myös todeta sen seikan, joka on täällä mainittukin. Tunnen HIVn jo pitkältä ajalta. Totesit, että meillä ei ole rokotusta HIV-virukseen. Tästä olen samaa mieltä. Mutta ajatteletteko todellakin, että emme oppineet mitään eläinkokeista ja tutkimuksista ja miksi tällä hetkellä saamme edistystä HIV-virusrokotteen tutkimisesta. Me olemme nyt saaneet kumuloiduksi tämän vuosikausien tieteellisen tutkimuksen tulokset. On voitu esimerkiksi neutraloida vasta-aineet. Tämä kaikki on voitu todistaa tehokkaaksi eläinmalleissa ja sitten olemme saaneet tieteellisiä raportteja eläinmallien pohjalta, elä, apina kokeiden pohjalta. Sanders esitti myös tähän liittyvän kysymyksen. Onko mahdollinen rokote mahdollinen? Voitaisiinko käyttää pelkästään vaihtoehtoisia metodeja, niitä, jotka ovat jo olemassa – niin, että saisimme tätä kautta hoin tai hoidon. Nythän potilaat odottavat, että saadaan sellainen hoito, joka lopettaa taudin etenemisen. Vastaukseni on ei. Valitettavasti näin on. Toivottavasti joku päivä että tämä vielä onnistuu, mutta tällä hetkellä se ei onnistu. Sitten se kysymys, miten eläintutkimustuloksia voidaan ikään kuin siirtää ihmispuolelle ja soveltaa näitä. Mainitsisin tässä vain ihmisten taudin, Ebolan. Hiljan on testattu kolme eri hoitometodia. Yksi näistä on vasta-aine sekoitus, cocktail. Ja makakimalleissa olemme saaneet äh, tuloksia 35 prosenttia tehokkuus ja sitten ihmiskliinisissä kokeissa 45 prosenttia. Tulokset ovat siirrettävissä, jos mallia käytetään korrektisti parhaissa mahdollisissa olosuhteissa niin, että malli todella on hyvin suunniteltu. Tämä on oleellisen tärkeää. ei pitäisi pyrkiä toimimaan niin, että eläinmallit, vaihtoehtoiset äh, metodit ja kliiniset kokeet olisivat vastakkaisia. Ne pikemminkin kaikki täydentävät toinen toisiaan tällä hetkellä. Me kaikki toivomme, että jonakin päivänä saamme parempia metodeja, parempia lähestymistapoja, jotta voisimme vähentää ja jopa lopettaa eläinkokeet tykkänään niin, että voisimme toteuttaa kokeita, jotka olisivat paremmin ennakoitavia tulosten näkökulmista myös ihmisten osalta. Nyt me olemme Euroopan parlamentissa ja Horisontti 2020 on hanke, joka edistää innovatiivisuutta. Me tarvitsemme myös innovatiivisia uusia metodeja. Innovaatiota tarvitaan, jotta saamme parempia malleja eläinkokeiden äh, korvaajiksi, mutta olen hieman huolissani, kun näen, että ei mainita esimerkiksi infektiosairauksia ollenkaan. Nyt kun nousee tällaisia ebolan kaltaisia infektiotauteja, maailmanlaajuisiksi epidemioiksi, niin tämä on myös minun vetomukseni. Meidän on varmistettava, että todella vastataan tarpeeseen, jotta parannetaan sekä ihmisten että eläinten terveyttä. Kiitoksia oikein paljon, professori. Onko kysymyksiä tässä vaiheessa. Saisimmeko pikaisen vastauksen? Thank you, Chairman. Uh, yes, if I, if I may, I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos olette, haluaisin reagoida muutamaan asiaan, jotka kuulin keskustelussa ja jotka liittyvät direktiiviin. Kuulin, että direktiivi ei salli tarpeeksi tiukkoja säädöksiä. Lukekaa kaksi artikla direktiivissä, jotta ymmärrätte sen, että tämä on sallittua direktiivin mukaisesti, että on tiukemmat metod- säädökset käynnissä niissä jäsenvaltioissa, joissa näin on. Ja tämä on säädös, jota on käytetty joissakin jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet sitten, että ne pitävät kiinni tiukemmista toimenpiteistä. Sitten Margaret Auken sanoi, että Tanskan lainsäädäntö sisälsi sääntöjä eläintestien kivun vähennysvaatimuksista. Tässäkin kyllä sanoisin, että luette 14 artiklan direktiivissä, koska tämä on myös osa direktiiviä 2010, josta nyt on tänään puhe. Ja vielä lopuksi kuulin että olisi mahdotonta tutkijoille haastaa päätöksiä, joita EUn tieteellinen, tieteelliset elimet ovat tehneet, on sitten ekassa tai muista. Kyseinen direktiivi, niin kuin muutkin eurooppalainen lainsäädäntö, sitä kuka, ta, mikä ta, kuka taas Euroopan kansa voi haastaa tämän lainsäädännön, voi viedä asian suoraan tuo, tuomioistuimen voi kääntyä komission puoleen, voi tehdä kääntyä parlamentin vetomusvaliokunnan puoleen. On joukko väyliä toimia. Sama koskee siis muutakin EU-lainsäädäntöä. Ja mielestäni tämä tulee olemaan tärkeä, niin kuin moni muukin lainsäädäntö, että me aktiivisesti teemme yhteistyötä täytäntöönpanopuolella niin, että saavutamme tavoitteet, jotka oli tarkoitus direktiiveillä saavuttaa. Kiitos. W imieniu organizatorów Nyt sitten aloitteen tekijöistä Rais saa puheenvuoron. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ottaisin esiin nyt vähän tieteellisiä tietoja, jotka ovat yksinkertaisia. Ja sen pohjalta voidaan sitten arvioida sitä, mitä äsken sanottiin. Kiitoksia tästä alustuksesta, mutta en ole vakuuttunut. Pari vuotta sitten on käyty keskustelua ja tämä liittyy HI-viruksen siirtymisestä äidistä lapseen ja olen lukenut näitä julkaisuja. Tämähän on hyvin merkittävä ongelma. Mutta yleisemmin, jos AIDS voitaisiin parantaa, niin sitten ei tarvitsisi enää olla huolissaan siitä, että virus siirtyy äidiltä lapselle. Eli miksi ei ole kehitetty AIDS-terapiaa? Vahansinusi on jo vuosikausia tutkinut tätä tilannetta ja lääkkeitä ja on kymmeniä tuhansia tutkimuksia samasta aiheesta viime vuosikymmeniltä, ja mitään lääkettä ei tällä hetkellä vielä ole. Eli kun itse olin laboratorion johtajana, kehitin hypoteesin, eli jos kolmen neljän yrityksen jälkeen lääke ei toiminut, siitä luovuttiin, ja Varsinusilla on sama hypoteesi, eli että voidaan tutkia apinoita esimerkiksi simpansseja. Ja niiden kautta voidaan tutkia virusta, no ei nyt hoivirusta, virusta mutta eläin, tätä SIVtä, joka on apinoiden AIDS. HIV ja SIV ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Eli tämä tulos selkeästi osoittaa, että HIV ja SIV eivät ole samanlaiset taudit. Ja sitten yksi hypoteesi, jotta nyt voidaan edetä tässä AIDS-kysymyksessä. Jos halutaan AIDS-rokote kehittää, niin se on mahdoton tehtävä. Tavoite on sellainen, joka muuttuu koko ajan ja hyvin nopeasti, koska virus muuttuu jatkuvasti. Eli jos nyt keskitytään tämänhetkiseen virukseen, niin sitten kun rokote on valmis, niin virus onkin jo muuttunut. Eli on mahdotonta tehokkaasti kehittää tällaista rokotetta. Mutta jos katsotaan, mitkä ovat ne mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että immuunijärjestelmä ei pysty tuhoamaan virusta, niin silloin voidaan päästä eteenpäin. Ja Ranskassa virasto, terveysvirasto on saanut patentin siitä AIDSin hoitomuotoon, joka mahdollistaa sen, että lopullisesti voidaan poistaa virus potilaan kehosta. Patentti, patentti on ehdotettu lääketeollisuudelle, ja hänelle sanottiin, että tehkää kliiniset tutkimukset ennen kuin tulette katsomaan meitä. Ja hän sitten katsoi, että ei ole minun vastuuni tai minun vallassani tehdä tällaisia tutkimuksia. Eli muutaman kerran hän kävi suurimmissa lääkeyrityksissä ja kaikki vastasivat samalla tavalla. Yksikään ei sanonut, että AIDS on meille business, joka on 36 miljardia dollaria vuodessa, joten meillä ei ole mitenkään halua nyt puuttua tähän tilanteeseen. Ja haluaisin, että Barry Sinussi kommentoisi tätä kohtaa. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie odniesienie się pani profesor. Kiitos tästä puheenvuorosta. Haluanko joku muu käyttää puheenvuoron? Yes, with pleasure. With pleasure, because I... Olen ihan mielelläni, koska ensinnäkin haluan selventää, että en minä edusta mitään lääkeyritystä, koska en ole koskaan tehnyt työtä missään lääkevirmassa. Olen tutkija, joka tekee akateemista työtä. En koskaan saa mitään rahoitusta Lääkeyrityksestä Haluan tämän nyt selväksi tehdä. Toiseksi mielestäni te ette tarpeeksi huolella ole tutustunut minun tutkimustuloksiini. Olen pahoillani no, jo tuossa niin sanoa, sanomaan että nyt kun olen ollut tässä työssä äh, kolme vuotta, en, en käsitä, käsittele, tutki enää äh, sitä, miten AIDS tarttuu äidistä lapsen, en tutki äh, rokotteita. Ja haluan selventää teille, että AIDSin kyllä on hoito olemassa. Ja tehän tiedätte, että AIDS tällä hetkellä ei enää ole tauti, jota pidetään tappavana tautina. potilat elävät sairauden kanssa. Olemme välttäneet yli miljoonan kuolemantapausta maailmassa johtuen tästä hoitomuodosta. AIDS tällä hetkellä on krooninen infektio, jota voidaan hoitaa. Ja tämä hoito ei ole, tarkoita vain sitä, että vältetään potilaan kuolema. Elinodote on varsin lähellä muiden ihmisten elinoloitetta odotetta, mutta tämä hoito on myös ennaltaehkäisyä. Tämä hoito pystyy ennaltaehkäisemään tartunnan äidiltä lapsella. Olen erittäin tyytyväinen voidessani sanoa, että tällä hetkellä maissa, joissa hoitoa on saatavilla, niin niistä, niissä AIDS ei enää siirry lapselta äidille, äidiltä lapselle. Tämä on todella hienoa. Kuitenkin tämä hoito on vaikea saada kaikkien ulottuville. Meillä on vain 40 prosenttia maailman ihmisistä, jotka, joilla on AIDSa, jotka saavat tätä hoitoa. 60 prosenttia heistä ei saa hoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vieläkin meidän täytyy edistyä asiassa. Ja minun laboratorioni pyrkii paremmin ymmärtämään mekanismit, joiden takia jotkut yksilöt luonnollisesti pystyvät kontrolloimaan tätä infektiota, ja se on ihan eri asia kuin se, minkä te sanoitte. No, bardzo dziękuję, proszę Państwa. Zamknęliśmy Kiitos, professori. Näin toinen paneeliosuus on saatu päätökseen. Kiitoksia kovasti kaikille puhujille. Myös teille, rouva professori. Nyt kolmas paneeli, osuus, ja sen avaa rouva McIver. Olkaa hyvä, voitte siirtyä tänne korokkeelle. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Euroopassa – saattaa käydä niin, että perustutkimuksen houkuttelevuus kärsii. Tutkijat siirtyvät muualle maailmaan sellaisiin paikkoihin, jossa oikeudellinen puite ei ole aivan niin rajoittava. Nämä ovat hyvin vaikeita valintoja. Kymmenen minuuttia on aikaa. Olkaa hyvä. Good afternoon. Good afternoon and thank you very much. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia kutsusta puhua täällä. Ja haluaisin onnitella kansalaisaloitteen tekijöitä siitä, että he ovat saaneet yli miljoona allekirjoitusta ihmisiltä, jotka haluavat lopettaa eläinkokeet. Haluaisin nyt keskittyä paljon enemmän toimintaan, eikä argumentteihin, joita on jo kuultu koska monia toimia voitaisiin toteuttaa välittömästi ja muita, joita voitaisiin miettiä tulevaisuuden varalle. Ja on toimia, jotka ovat ihan hyviä, mutta sitten on toimia, jotka pohjautuvat tämänhetkisille velvoitteille. Tällaisia velvoitteita jo on, ja niiden avulla voitaisiin korvata eläinkokeita. Eli mitä voidaan sitten nyt tehdä? Hyvin paljon on puhuttu siitä, millä tavalla eläinkokeet toimivat. On puhuttu siitä, mitä tehdään eläimille ja miksi, ja millä tavalla sitä voidaan kyseenalaistaa. Mutta tämä alkoi jo vuonna 1993, kun kansalaiset halusivat lopettaa eläinkokeet kosmetiikan alalla, ja sovit, oltiin samaa mieltä siitä, että kosmetiikka vaikka ei ole oikeutus sille, että eläimet kärsivät näissä kokeissa. Poliitikot ryhtyivät toimiin ja vihdoin 20 vuotta myöhemmin 2013 pantiin täytäntöön EUn laajuinen kielto eläinkokeiden osalta kosmetiikassa ja myöskin kiellettiin kosmetiikan myynti, jos siihen oli käytetty eläinkokeita. No, tällä vuosisadalla neuvottelut ovat jatkuneet mutta asia, josta puhutaan eniten, ehkä muiden aiheiden haitaksi, on tämä sääntelykokeet. Sääntelykokeet ovat vain noin 10 prosenttia kaikista eläinkokeista. Eli paras asia ehkä tässä kansalaisaloitteessa on se, että tästä sääntelytestauksesta on siirrytty muihin eläinkoemuotoihin, eli biolääketieteellinen tutkimus esimerkiksi. Mutta ajatellaan hiukan tätä testausta, jota nyt harjoitetaan Euroopassa, ja miksi poliitikot ovat panneet merkille, mitä tapahtuu. Vuonna 2001 REACH-ehdotuksessa pelättiin, että 45 miljoonaa eläintä saattaisi joutua eläinkokeisiin REACH-asetuksen takia – 15 vuotta myöhemmin olen edelleen mukana ja haluan varmistaa, että velvoitteet täytetään. Eläinkokeita pitää korvata silloin, kun hyviä vaihtoehtoja on tarjolla. Jos näin ei voida tehdä, niin siis tämä on kaikkein helpoita, eli korvata eläinkokeet silloin, kun on hyviä vaihtoehtoja olemassa. Mutta mitä to- toiveita sitten on muilla aloilla, mutta voin puhua sitten Reachistä lisää, mutta aika on kortilla yksi asia, mikä on nähty viimeisen 15 vuoden osalta, on tämä uusi direktiivi vuodelta 2010. Ja direktiivissä, vaikka tiedämmekin, että paljon voitaisiin tehdä, jotta täytäntöönpano olisi parempaa ja voidaan parantaa direktiivin pohjalla olevia olettamuksia, niin tiedämme, että direktiivissä on monia keinoja, joilla tiedettä voidaan viedä eteenpäin Mutta jos nyt palataan biolääketieteelliseen tutkimukseen, kansalaisaloite on mahdollisuus eläinten suojelijoille tuoda biolääketieteellinen tutkimus taas esille. Tämän heijasteli kuitenkin sitä, että 90 prosenttia eläimistä, joita käytetään eläinkokeissa, niitä käytetään juuri biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Tämä on nyt läpimurtohetki, ensimmäinen kerta, kun biolääketieteellinen tutkimus on tullut esille tällä tavalla täällä Euroopan parlamentissa, ja mielestäni se on erittäin hyvä asia. Eli haluaisin kiittää kaikkia siitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän. Lääkkeiden kehitys tällä hetkellä on kriisissä. Meillä on lääkealalla kriisi. Nämä paperit löytyvät tuosta salin ulkopuolelta ja tässä selitetään hiukan työtä, jota oma järjestöni Human Society tekee. Me selitämme, miksi nämä kokeet ovat epäonnistuneet, kun on käytetty eläinmalleja tautien tutkinnassa. Eli kun lääke halutaan markkinoille, ensinnäkin sen tehokkuutta testataan eläinmallien avulla, ja silloin pitää luoda eläinmalli ihmisen sairauden osalta. Mutta ihmisen sairaudet eivät välttämättä esiinny luonnollisesti eläimissä, joten näitä oireita pitää luoda ja sitten hoitaa. Ja jos nämä kokeet ovat tehokkaita, niin sitten mennään toksikologisiin testeihin. Mutta näiden tehokkuustestien ja toksikologiatestien jälkeen 95 prosenttia uusista lääkkeistä ei mene läpi myöhemmin kliinisistä testeistä, eli ne epäonnistuvat, kun niitä testataan ihmisille. Eli tämä nyt kertoo jo, jo aika paljon. Toksilogia tiedot eivät ole tehokkaita eikä luotettavia. Ja toksikologiasta puhutaan enemmän kuin tehokkuudesta, mutta jos mietitään tehokkuutta, MS-taudin osalta 99 prosenttia testatuista lääkkeistä on epäonnistunut ihmiskokeissa. Astman osalta vuosikymmenten jälkeen, kun on ollut eläinkokeita, meillä on vain kaksi uutta lääketyyppiä, ja tämä lista on pitkä. Eli nyt täytyy miettiä, millaisia välineitä meillä on käytössä. Yksi välineistä on perussopimuksessa artikla 13 muistuttaa siitä, että eläinten hyvinvointi on arvo sinänsä Euroopan unionissa. Ja artiklassa 10 direktiivissä vuodelta 2010 on muistutettu, että eläinten hyvinvointi on EUn arvo. Tätä ei pidä unohtaa tai jättää huomiota. Meidän kaikkien pitää ottaa tämä huomioon ja varmistaa, että ne, jotka haluavat aikaan muutoksia, myöskin tekevät yhteistyötä. Eli miten nämä arvot saadaan toteutettua? No, tässä kuvassa puhutaan hiukan eläinkokeista, asioita, joita usein ei puhuta. 2 prosenttia näistä miljoonista eläinkokeista, joita Euroopassa tehdään vuosittain, ovat hyvin ankaria. Meillä on pitkä lista näistä vakavista ja rankoista kokeista, mutta tässä on niistä muutama. Eli sähköiskujen arvominen, jotta eläin olisi avuton, täysi eristäminen pitkiksi ajoiksi, eläinten liikkuminen estetään. Ja sitten pakko uittaminen uupumiseen asti. Näitä testejä käytetään esimerkiksi masennuksen tutkinnassa. Te voitte kuvitella, että no miten voitte tehdä näin, koska eivät eläimet pysty puhumaan tai kertoa, miltä niistä tuntuu. Mutta niitä mitataan tämän tyyppisillä laitteilla. Eli jos mietitään nyt eläinten hyvinvointia, Direktiivissä on todettu, että lopullinen tavoite on se, että korvataan kaikki menettelyt, joissa käytetään eläviä eläimiä. Ja miten voimme varmistaa, että eläinkokeet korvataan kokonaan? No, me voimme miettiä rahoitusta. Britannian MAL-suunnitelma mainittiin, ja se on Yhdistyneessä kuningaskunnassa kehitetty tehty suunnitelma. Innovaatio osasto on kehittänyt sen. Siinä on mukana myöskin elintarvikeviranomaiset ja ympäristöviranomaiset, eli tässä on mukana monet virastot. Ja tässä on saatu aikaan konsensus, joka liittyy liiketoimintamahdollisuuksiin ja hyvinvointimahdollisuuksiin Eli meidän pitää hyödyntää uutta teknologiaa, koska 95 prosenttia epäonnistumisista, sehän on kriisi lääkeyrityksille ja myöskin eläinten hyvinvoinnille. Direktiivissä itsessään on kannustimia ja sitten erilaisia arviointimenetelmiä, ja voidaan sitten katsoa, onko kokeen tavoitteeseen päästy, kun koe on tehty. Temaattinen tarkastelu Komissio tekee työtä sidosryhmien kanssa, eli kaikkien meidän kanssa, ja sitten voidaan miettiä painopistealueita, kun uudistetaan sääntöjä. Meillä on EU-ssa viitelaboratorio, jotta voidaan korvata eläinkokeet ja laboratorion toimivaltuudet biolääketieteellisen tutkinnan osalta laajentuivat vuonna 2010, mutta jäsenvaltiolla on vastuuta, samoin komissiolla, luoda strategia, jotta voidaan korvata eläinkokeet. Ja sitten tähän liittyy myöskin tutkijayhteisö. Tämä brittisuunnitelma, jonka mainitsin, sisälsi viestin siitä, että joskus on vähän konservatiivisuutta tutkijoiden ja vertaisarvioiden keskuudessa, ja meidän täytyy päästä siitä eroon, jotta pystymme etenemään. Kiitos. Kiitos. Nyt ryhmien puheenvuorot. Edustaja Caputo, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta. Sehän on erittäin tärkeää myöskin sosiaalisesti. Ja MacIvor selitti tämän monimutkaisen asian hyvin. Ja näissä asioissa meidän täytyy käydä keskustelua kattavasti ja ennakkoluulottomasti. Ja sitten kun on näitä erimielisyyksiä tutkijoiden keskuudessa, niin se osoittaa, kuinka vaikeaa on löytää tehokas ratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia. Kun yli miljoona Euroopan kansalaista tekee tällaisen aloitteen, niin Euroopan parlamentin täytyy kuunnella kansalaisten ääntä. Miljoona allekirjoitusta ei ole mikään helppo tehtävä, eli onnittelen tämän kansalaisaloitteen tekijöitä. Ja sitten tämähän on voitto kaikille Euroopan kansalaisille, koska tämä on nyt toimielinten käsittelyssä. Eli tällä tavalla Euroopan kansalaiset pystyvät vaikuttamaan EUn politiikkaan ja hyvin usein kansalaiset ovat hiukan poliitikkoja edellä. Yli miljoona kansalaista on pyytänyt, että komissio kumoaisi tämän direktiivin, joka liittyy koeläimiin, ja se pitäisi tehdä uusi ehdotus, jossa kielletään koeeläimet. Ja nämä allekirjoitukset osoittavat, että eläinkokeet ovat hyvin tärkeä aihe kansalaisille. Ja myöskin joissain tapauksissa on epäilyksiä siitä, ovatko nämä kokeet tehokkaita. Ja EUn toimielinten pitää paremmin valvoa eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ja se ensimmäinen kuva oli todella järkyttävä. Eläinten terveys on aina ollut EU-ssa painopistealue. Jos ajatellaan vaikka perussopimuksen artikla 13, niin meidän täytyy nyt ottaa huomioon se, että tämä on kansallisesti tärkeä asia, ja komission pitää nyt antaa nopeasti vastauksia ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. Ja Euroopan kansalaiset haluavat nyt kahta asiaa, eli lyhyellä aikavälillä meidän pitää saada enemmän avoimuutta koe, eläinkokeiden suhteen ja keskipitkällä aikavälillä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että käytetään vaihtoehtoisia metodeja, kuten vieraamme totesi. Ja sitten eläinkokeiden pitäisi paremmin antaa tietoja liittyen tavoitteisiin, ja kun näitä tietoja on saatu, niin jäsenvaltioiden pitää julkistaa tiedot, ja tällä tavalla kansalaiset pystyvät tietämään, mitä tapahtuu laboratorioissa. Ja sitten komission pitää myöskin miettiä näitä vaihtoehtoisia metodeja, kuten jo aikaisemmin todettiin. Tämä eläinmalli yksinään ei riitä, siis milloinhan on neljä minuuttia aikaa, lopetan ihan kohta. Eli meillä pitää olla koemenetelmiä, joissa ei käytetä eläimiä, ja niitä pitäisi käyttää aina. Jos vaihtoehtoisia menetelmiä on käytössä, niiden pitäisi olla pakollisia, ja tutkijoiden ei pitäisi itse pystyä päättämään, mitä menetelmiä he käyttävät. Ja sitten kun on hyviä vaihtoehtoisia menetelmiä, jos ne ovat hyviä, niin on sitten varmaan vaikea estää niiden käytön levittämistä. Eli jos me emme pysty tekemään ainakin tätä, niin mistä sitten oikein puhutaan? No sitten, kun mietitään EUn lainsäädäntöä, niin meidän täytyy miettiä tutkimusta ja kehitystä ja meidän täytyy muistaa nämä asiat. Kiitoksia. Edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. On hyvin paljon puutteita tässä direktiivissä tässä puhutaan hallinnollisesta menettelystä, joka on yksinkertaisempi ja jäsenvaltiot voivat sitten antaa tutkimusautorisaatiota viideksi vuodeksi. Ja jos nämä eläinkokeet ovat vain lieviä tai kohtuullisia. Ja sitten kaikissa hallinnollisissa menettelyissä, jotka ovat yksinkertaisia, ei ole kysytty mitään yhteenvetoa näistä ei-teknisistä kysymyksistä. Ja silloin täytyy toimittaa anonyymisti tie, tiettyjä tietoja, jotka ovat mielestämme keskeisiä, mitkä ovat tavoitteet ja mitä eläimiä kokeissa käytetään. Ja mm, nämä tiedot pitää myöskin julkistaa jäsenvaltioissa. Eli tämä on nyt selkeä avoimuusongelma, koska ei todellakaan tiedetä, mitä todella tapahtuu laboratorioissa. Ja hyvin usein eläimiä kohdellaan hyvin väkivaltaisesti, ikävä kyllä. Eli millä tavalla halutaan nyt puuttua tähän kysymykseen, jos ei katsota, että nämä tilastotiedot muuttuvat liittyen tähän yksinkertaiseen menettelyyn. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka kiireellistä ja tarpeellista on muuttaa tätä direktiiviä. Meidän täytyy kuunnella kansalaisten ääntä ja parlamentille ja koko EUlle sen pitäisi olla välttämättömyys eikä vaihtoehto, ja siihen on miljoona hyvää syytä. Mark Kiitos, Dennis Macker. Thank you well. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Rova Mäkaiveria mielenkiintoisista tiedoista. Omasta puolestani haluaisin kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä, ja toivottaa onnea. Ja tänään kuuntelen avoimin mielen. Minä pidän itse eläimistä, pidän myös ihmisistä. Tiede, olen aivan vakuuttunut, ei tule jäämään tähän, missä se nyt on, ilman eläinkokeita, mutta meidän pitää yrittää vähentää, välttää, mahdollisimman pitkälle poistaa koko eläinkokeet pikkuhiljaa mielelläni. Esittäisin kysymyksen, miten T-tipin tähän, vaikut, T-tip tähän vaikuttaa mahdollisesti. Tässä on ihan oikein. Eläinten hyvinvointi on yksi arvoista EU:ssa. tip sopimus tulee, voi vaikuttaa varsin pitkällä menevällä tavalla eläimillä, joita käytetään tieteellisessä tutkimuksessa, ja seuraukset voivat olla myös myönteisiä. TTIP sopimus on siis tämä transatlanttinen kumppanuus kaupasta ja investoinnista sovitaan kasvusta, kaupallisesta standardista pitää edistämään työllisyyttä, mutta myös vält, auttaa markkinoille pääsyä koko maailmassa. Tässä mielessä TTIP voi myötä vaikuttaa siihen, että voidaan soveltaa tätä kolmen Rn periaatetta ja siis vähennettäisiin eläinkokeita. Olen utelias kuulemaan teidän näkemyksenne tästä. Dziękuję pani poseł Eleonora. Kiitos. Eleonora Evi, olkaa hyvä. Si, grazie. Kiitoksia. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että puhumme nyt tästä viviseksiosta ja haluaisimme nyt konkreettisen vastauksen komissiolta emmekä samoin kuin vesi aloitteen osalta siitä saatiin hyvin epämääräinen ja epätyydyttävä vastaus. Eli komissiolta kysyisin, kun näitä on tämä direktiivi 2010 artikla 16, siinä todetaan, että eläin, jota on käytetty jo monissa kokeissa, sitä voidaan jo käyttää muissakin kokeissa. Eli eikö ole mitään ylärajaa näiden kokeiden määrälle, joita, joissa eläitä voidaan käyttää. On erilaisia käytänteitä, jotka ovat kammottavia. Ja ne on kuitenkin mainittu tässä liitteessä kahdeksan. Eli direktiivissä on todettu, että vakavuus liittyy kivun määrään, ahdistuneisuus, kärsimys, johon, jo, jolle eläin altistetaan – nyt ensimmäistä kertaa, ja tämähän on tärkeä kysymys, eli miksi tässä asiassa on mennyt nyt taaksepäin eikä eteenpäin. Ja sitten myöskin on kissoilla, kissoilla ja koirilla tehty kokeita. Ja tutkijat ovat pitäneet tätä välttämättömänä, ja komissio ei katso, että meillä pitäisi olla jotain ylärajaa, mutta voisitko selkeästi todeta, voidaanko tällä tavalla paremmin nyt suojella eläinten hyvinvointia? Pan poseł Klub Claude Turmes, olkaa hyvä. E, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eläimet ovat tuntevia olentoja. Ja siksi 11,5 miljoonaa eläinkoetta, joita meillä on EU-ssa vielä vuositasolla, se on kyllä häpeällistä, eikä tätä voida jatkaa. 0,5 miljoonaa on nyt vähemmän kuin 5-8 vuotta sitten. Ei se nyt niin suurta edistystä ole. Eli siksi pidän erittäin hyvänä tätä kansalaisaloitetta, koska se osoittaa, että meillä on nyt myöskin poliittista painetta edistyä tässä asiassa. Se, minkä te otitte esille, eli missä näitä eläinkokeita tehdään, sehän on äärimmäisen tärkeää. Alle 10 prosenttia näissä säännellyissä koetiloissa ja yli 90 prosenttia biolääketieteen laboratorioissa tai muissa. Ja siksi meidän täytyy nyt tähän asiaan kiinnittää huomiota. Täytyy nyt tunnustaa, että jotkut kollegani, esimerkiksi Tarabella, puhuivat aivan uskomattomalla tavalla. Eläinten suojelijat ja sitten ne, jotka haluavat palottaa kuolemantuomion, on, tämä vertaus on täysin törkeä ja mielestäni hänen pitäisi kyllä pyytää teiltä anteeksi tällaista vertausta. No mitä nyt sitten edetään? Tärkeää on se, että komissio suhtautuu hyvin vakavasti tähän kansalaisaloitteeseen. Ja odotan nyt komissiolta, ja me kaikki olemme varmaan samaa mieltä siitä, että haluamme komissiolta konkreettisia vastauksia. Ensinnäkin tämä direktiivi 2010 vuodelta. No, en nyt tiedä, voidaanko sitä kumota, mutta varmasti tätä direktiiviä voidaan parantaa. Ja sitten meillä pitää olla enemmän rahaa näiden vaihtoehtoisten metodien edistämiseksi, mutta meillä on suuri ongelma Eli se, että ei noudateta eikä panna täytäntöön kunnolla tätä kosmetiikkadirektiiviä. Jos tietoni ovat oikein, jos nyt saan kuitenkin puhua tämän virkkeen loppuun. Eli me tiedämme, että kosmetiikkadirektiivissä on porsaan reikä, joita hyödynnetään hyvin paljon. Ja kysyisin nyt komissiolta, millä tavalla tämä voidaan lopettaa, koska tätä ei pystytä kenellekään perustelemaan. Ja sitten teille kysymys. Te puhuitte konservatismista tutkijayhteisössä. Mitä konkreettista me voimme tehdä, jotta tämä konservatismi saataisiin loppumaan? Dłuższe wypowiedzi mieli ci, którzy korzystali z czasu dwóch komisji. Ne, jotka käyttivät kahden valiokunnan puheaikaa, saivat luvan puhua pidempään. Ihan vain kommenttina edelliseen. Seuraavaksi edustaja Zullo. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tuli nyt erilaisia perusteita esille. edelleen puhuja sanoi, että voimme pyytää, että Eurooppa tukee tutkimusta ja miettii vaihtoehtoisia koemenetelmiä ja tässä paneelissa on vahvistettu, että tämänhetkisiä sääntöjä ei noudateta. Eli muodollisesti meillä nyt on kaksi vaihtoehtoa. Mutta ainoastaan toista on nyt tuettu. Kansalaisille ei anneta mahdollisuutta viedä eteenpäin tätä vaihtoehtoista. Eli poliittista tahtoa puuttuu, esimerkiksi taloudellisesti tai sääntöjen osalta ei tueta tätä toista vaihtoehtoa. Ja sopimuksessa EUn toiminnasta artiklassa 13 on puhuttu siitä, kuinka tärkeää on eläinten hyvinvointi. Ja viime viikkoina komissio, parlamentti ja neuvosto ovat neuvotelleet eläin, asetuksesta, joka liittyy eläimistä ihmisiin siirtyvistä taudeista, tauteihin ja meidän täytyy tässäkin ottaa huomioon eläinten hyvinvointi, mutta sen osalta lähes kaikki on poistettu, koska niitä ei pidetty tärkeinä. Milloin poliitikot kuuntelevat kansalaisia ja luovat sitten yleiset säännöt liittyen eläinten hyvinvointiin? Nyt puheenvuoron saavat asiantuntijamme olkaa hyvä. Thank you very much for all the questions and interventions. Kiitos kaikista puheenvuoroista ja kysymyksistä. Direktiivin perustelemattomat puutteet, niitä on useita. Yksinkertaistettu menettely, jonka mainitsitte, on yksi näistä. Toinen on se seikka, että hankearvioissa, jos laki vaatii testiä, niin Sellainen täytyy tehdä, vaikka vaihtoehto olisi olemassa. Tämä on muutettava. No sitten konservatismiin voisin palata hetken kuluttua. TTIP-sopimuksen eläinkokeet on TTIPissä hyvin mielenkiintoinen ulottuvuus. Kun ajatellaan sääntöjen vaatimaa testausta, niin tämähän toimii yritysten, suuryritysten eduksi, koska näin nämä yritykset säästävät rahaa. TTIPissä on siis pyrkimys vähentää eläinkokeiden määrää. Tämä ei kuitenkaan uloitu eläinten hyvinvointia säätelevään lainsäädäntöön. Yhdysvalloissa lepakot, rotat ja hiiret, joita käytetään eläinkokeissa yleisimmin, eivät saa minkäänlaista lainsuojaa osakseen. Kaiken kaikkiaan TTIP on uhka tältä osin. Tämän lisäksi olemme nähneet EU-ssa edistystä kosmetiikkadirektiivin kautta. Pelkäisinpä, että TTIPin äh, demokratiauhka vähentää meidän mahdollisuuksiamme toimia lainsäädännön kautta. Meillähän on varsin löyhää lainsäädäntöä Meillä on näitä niin sanottuja suojalausekkeita, jotka mahdollistavat eläinkokeet, jotka ovat vakavampia kuin ne, jotka listasin ja joita voidaan käyttää tietyissä olosuhteissa. Ainoa vastuullinen oikeastaan on teollisuuslobby, joka direktiiviä laadittaessa oli hyvin aktiivinen. Mitä ei haluttu kieltää, haluttiin antaa mahdollisuus mennä pidemmälle kuin mitä laki sallii. Ja tämä totta kai on puute. Missä sitten ovat direktiivin heikkoudet eläinten hyvinvoinnin suojelun näkökulmasta? Ne ovat nimenomaan näissä suojalausekkeissa. Siellä mahdollistetaan ihmisapinoiden käyttö, vaikkakin toki menettely on varsin raskas. No sitten konservatiivis konservatismista eri, eron pääsy. Kun ajatellaan eläinsuojeluyhteisöä, me haluamme välittää johdonmukaisen viestin komissiolle siitä, mihin me haluamme päästä, jotta eläinten hyvinvointi paranee. Olemme korostaneet tätä 95 prosenttia eläinkokeista, jotka epäonnistuvat sitten klinisessä vaiheessa, kun lääkkeitä testataan sitten kun ajatellaan eläinten hyvinvointia säätelevää lainsäädäntöä, jos tämä auttaa parantamaan eläinten hyvinvointia, niin se olisi hyvä. Mahdollisuuksia toki olemassa olevassa direktiivissä on, mutta on varmistettava, että direktiiviä täytäntöön pannaan kunnolla. Jäsenvaltioilla on suuri vastuu siinä, miten ne tiettyjä menettelyjä noudattavat. Esimerkiksi hankearviointi vaihe on tärkeä. Jos eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kustannukset esimerkiksi uhkaavat ristäytyä kädestä, niin sitten voi olla, että tällainen arviointivaihe jää väliin. Tai jos vaihtoehtoisia metodeja on, niin voi olla, että tietyllä perusteella tutkimuksen jatko on sitten vaarannettuna. Kiitos. Bardzo, pan, bardzo Pani dziękuję. E, na koniec trzeci... Kiitos. Kolmannen paneelin loppuun haluaisin pyytää yhtä vetomuksen tekijöistä. Herra Menas, olkaa hyvä, viisi minuuttia. The biggest challenge, the biggest challenge. Suurin haaste EUn kansalaisaloitteelle ei ole tiede, hyvät naiset ja herrat, vaan tiedottaminen. Tarkoituksena oli lisätä keskustelun tasoa, eikä puhua vain eläinten hyvinvoinnista, vaan myös eläinmallin validiteetistä. Ja tänään olemme vain varsin pinnallisesti käsitelleet tieteellistä puolta, ja me haluaisimme kysyä Euroopan komissiolta, voisiko se järjestää tieteellisen julkisen keskustelun, vähän niin kuin tällainen julkinen juuri, jossa ei, ei niin, että 10 minuuttia olisi aika asiantuntijoilla, vaan kolme neljä päivää ja mukana olisi asiantuntijoita, jotka edustavat molempia näkemyskantoja. Jos emme näin tee, jos meillä ei ole vakavaa tieteellistä keskustelua asiasta, silloin aiheutamme pettymyksen 1,7 miljoonalle ihmiselle, jotka allekirjoittavat tämän aloitteen äh, emme vältä myöskään elämistä, emmekä potilaista, jotka haluavat räätälöityä lääketiedettä, eivät eläinkokeita. Minä uskon, että meillä on teknologia käytössämme. Jos haluatte esimerkin botoksista. Kaikkihan tietävät tämän ja olen varma, että en ole, tiedän, että monet eivät tätä käytä, mutta se on botuliinin myrkky, toksiini, kaikkein myrkyllisin aine, jonka tiede tuntee. Ja vuosien ja vuosien ajan tiedeyhteisö ja teollisuus ovat sanoneet, että ei ole mitään mahdollisuutta, että voisimme korvata hi- hiiret, kun testataan botoksin tehokkuutta, mutta koska sitä soveltaan kosmetiikassa, niin se on tullut yleisen keskustelun mukaan ja suuren yleisön mielipide sai valmistajat muuttamaan kantaansa USAssa. He pelkäsivät, että voitaisiin saisivat laskea ja sitten kun näin tapahtuu, niin silloin teollisuus ihme kyllä yhdessä yössä löytää täysin hyvän testimeton, jossa ei tarvitse käyttää eläimiä ja kuitenkin tämä on kaikkein myrkyllisen, myrkyllisen aine, joka tiede tuntee. Joten ongelmana ei ole tiede, vaan miten välitetään erittäin monimutkainen viesti. Tietenkään tähän emme tänään pystyneet, koska asiantuntijat puhuivat alle 10 minuuttiakin vain. Me tarvitsemme vakavaa tieteellistä keskustelua, koska me uskon, että voittaisimme tämän keskustelun. Sitten kun suuri yleisö ymmärtää ja tajuaa, että eläinkokeet eivät ole mikään välttämätön paha, jona se on myyty vuosien ajan, niin silloin voimme poistaa tämän välttämättömän pahan, koska te- teknologian käytössä. Äh, Suuri ei enää suora tällaista mm, mm, haitallista toimintaa. Kiitos. W ten sposób zakończyliśmy trzecią rundę. Trzeci... Kiitos. Näin kolmas paneeli päättyy. Pyytäisin vielä loppukommentteja. Presidente, jo cre- Kiitoksia. Tämä laaja keskustelu, jossa nyt ei ole pystytty selittämään kaikkia tieteellisiä ongelmia, se nyt kuitenkin on osoittanut hyvin selkeästi tiettyjä ongelmia. Kun katsotaan eri kantoja, niin eläinkokeet eivät ole ennustavia eikä niiden avulla saada kunnollisia vastauksia. EUn perussopimuksessa taataan välineet, joilla voidaan tukea kansanterveyttä, mutta emme voi kuitenkaan sanoa, että koska meillä ei ole mitään parempaakaan, niin käytetään sitten tätä väärää metodia. Väärä metodi on aina väärä metodi. Ja vaikka ei ole vaihtoehtoja, niin ei se siltä tule oikeaksi tavaksi. Meidän pitää luoda oikeat olosuhteet ja meidän pitää korvata nämä väärät toimintatavat. Me haluamme, että tämä direktiiva, direktiivi kumotaan, koska jokuhan kysyi, että jos onko sitten parempi, että tämä on vai että ei ole direktiiviä tällä hetkellä. No ei se ole ongelma, vaan ongelma on se, että jos voimme tulla toimeen ilman tätä direktiiviä, koska enää ei ole eläinkokeita. Tämähän on tavoitteemme. Mutta tavoite on tieteellinen sen lisäksi, että se liittyy eläinten hyvinvointiin. Eli meillä pitää olla välineitä, joita voidaan taata kansalaisten terveys, voidaan suojata kuluttajia ja ympäristöä. Eli me haluamme päästä tähän tavoitteeseen, No ei tietenkään huomenna. Mehän kaikki tiedämme, että tähän menee aikaa. Mutta kokemuksesta olemme nähneet, että meillä pitää olla jonkinlainen aikataulu. Meillähän on 2020 hanke ja ehkä muutama vuosi tämän jälkeen sitten saataisiin aikaan kunnollista edistystä, joka johtaisi siihen, että ei tarvitse enää käyttää eläimiä kokeissa. Tämä on sekä eläinten että ihmisten etu. Eli tämä on hyvin ristiriitaista, että meillä on direktiivi, jossa sanotaan, että tavoite on se, että korvataan eläinkokeet muilla menetelmillä ja että eläinten käyttö on kuitenkin välttämätöntä äh, kansanterveyden puolustamiseksi. Siis jompi kumpi pitää paikkansa. Me haluamme, että poistetaan tämä virke ja kaikki viittaukset siihen, että eläinkokeet ovat tarpeellisia – Meillä täytyy olla kohtuullinen aikataulu tässä tietysti, jotta saamme kehitettyä vaihtoehtoisia koemenetelmiä. On sanottu, että kaikkia menetelmiä ei voida korvata. No jos meillä ei ole riittävästi resursseja, niin ei saada aikaan mitään. Jos ei haluta aikaan tuloksia, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään, koska silloin sillä tavalla pääsee omaan tavoitteeseensa. Me uskomme, nyt kaikkien näiden kannanoton jälkeen, että jos halutaan löytää ei niinkään tehokkuuden kannalta korvaava metodi, mutta tehokkaampi eläinten kannalta, niin tämähän on poliittinen kysymys. Kyse on halusta antaa resursseja tähän. Ja jotta voidaan vastata tiettyihin huolenaiheisiin, jotka ovat tulleet esille, niin me haluamme kahden vuoden sisällä että EUn, EUssa järjestetään konferenssi, jossa selkeästi ja tieteellisesti käsitellään kaikkia näitä kantoja tässä kysymyksessä. Meidän täytyy todellakin selventää nämä asiat. Ja meillä on tässä nyt hyvin paljon tietoja lausuntoimme pohjaksi. Tämä on kaikkien parlamentin jäsenten saatavilla. Ja tämä löytyy myöskin internetistä kaikille Tämän on helppo löytää nyt internetistä, mutta haluaisimme, että käsitellään vakavasti näitä asioita kummallakin puolella. Aika alkaa loppua, mutta jos vain halutaan yksinkertaistaa, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Meidän pitää nyt selvitä tämä asia kunnolla. Eli ehdotamme, että kun sanotaan, että on korvaavia kunnollisia koe menetelmiä, joissa ei käytetä eläimiä, niistä pitäisi tehdä pakollisia. Artiklassa 4 tämä on todettu, mutta jos katsotaan sitten tilannetta EU-ssa ja katsomme, miten näitä sääntöjä noudatetaan, tai sitten muita sääntöjä, koska ei voi katsoa ainoastaan tätä sääntöä, joka liittyy eläinten hyvinvointiin, jos katsotaan vaikka sääntöjä ja miten pannaan täytäntöön näitä suuntavivoja, jotka liittyvät kemiallisiin aineisiin, eli REACH, tuholaismyrkyt, torjuntamyrkyt, aineet, joita käytetään lisäaineena elintarvikkeissa, niin ei siellä ole mitään takeita siitä, että aina kun on vaihtoehtoinen menetelmä, joka on hyväksytty, että sitä pitäisi käyttää. Ja sitten tämä validaatioprosessi, sen pitäisi todellakin toteuttaa kunnollisella tavalla. Pitää olla kunnollista rahoitusta. Meillä on Euroopassa rakenteita, ja myöskin rakenteita, joissa EU toimii yhteistyössä, niin meillä täytyy antaa rahoitusta riittävästi tutkijoille. Ei voi olla niin, että tämä validaatiomenettely on sellainen, jossa katsotaan, että vaihtoehtoinen menetelmä eläinkokeille toimii, koska se antaa saman tuloksen kuin eläinkoe toksologian ja farmakologian alalta meillä on valtavasti tietoja ihmisestä, kun ajatellaan, mitä ihmiset ikävä kyllä ovat joutuneet kärsimään. Eli esimerkiksi marsuun, emme halua, että marsu korvataan ihmiselle, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa, onko vaihtoehtoinen menetelmä toimiva, koska se antaa samoja tuloksia kuin ne, joita on jo saatu ihmisten osalta. Eli tämä olisi helppo järjestelmä, ja avoimuuden osalta haluaisimme vuosikertomusta siitä, miten on käytetty näitä vaihtoehtoisia metodeja EUn alueella. Państwa, padały tu często różne poglądy, ale... Hyvät naiset ja herrat, olemme voineet kuunnella tässä kokouksessa monenlaisia näkemyksiä. Kaikilla varmasti ovat näkemystensä tukena parhaat mahdolliset aikomukset. Tämä on hyvin tärkeä viesti. Me kaikki kannatamme eläinten suojelun korkeaa tasoa. Toisaalta täytyy muistaa, että myös ihmiset kärsivät ja tieteen rajatkin on otettava huomioon tehtiin ehdotus järjestää aiheesta konferenssi. Tämä on aivan järkevä ehdotus. Tämä on oikeastaan yksi tämänpäiväisen kokouksemme johtopäätöksistä, jonka voimme välittää Euroopan komissiolle. Myös parlamentin valiokunnat, ympäristö- ja vetomusvaliokunta todennäköisesti kannattavat tällaista tointa. Kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tästä hyvin tärkeästä kansalaisaloitteesta. Tämä aloite tekee meidät tietoiseksi siitä, että meidän on huomioitava tämä asia myös jatkossa. Me odottelemme Euroopan komission kannanottoa totta kai, mutta meillä on jo EU 2020 varoja käytettävissä ja on varmistettava, että ne voivat edesauttaa tässäkin kokouksessa esiin nostettujen ajatusten toteuttamista. Kiitoksia kaikille siitä, että olitte paikalla ja aivan esityisesti haluan kiittää, kiittää niitä miljoonaa kansalaista, jotka ovat mukana tässä aloitteessa. Haluan kiittää myös aloitteen tekijöitä, kaikista ponnisteluista. Tämänpäiväinen kokouksemme näin päättyy. Toivotan teille oikein mukavaa iltaa ja voin luvata sen, että palamme tähän äärimmäiseen tärkeään aiheeseen lähitulevaisuudessa. Kiitos. Thank you.